No niin, hyvät kollegat, pyytäisin teitä istuutumaan, jotta voimme aloittaa tämän päivän työt. je suis heureuse euh, d'accueillir... Ja meidän seurannamme täällä on sen jälkeen, kun Madridissa tapasimme ne, jotka olivat äh, valtuuskunnan mukana äh, Madridissa valmistelemassa tätä Espanjan puheenjohtajakautta sellaisissa olosuhteissa, jossa Espanja nyt on aika erityisessä tilanteessa, nimittäin ensimmäisenä nyt kokee Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanon kaikki ne vaikutuksineen institutionaalisesti ja juridisesti. Ja meitähän nimenomaan nyt sitten kiinnostaa tämä horisontaalisen lausekkeen voimaanastuminen joka saattaa meidät aivan uusiin kuvioihin. Ja nyt meidän kollegoiden nimissä toivotan teidät tervetulleeksi. Espanjan puheenjohtaja valtiona on joutunut sellaiseen tilanteeseen, joka, jossa tulevat esille teemat, jotka meitäkin kiinnostavat, ja valitettavasti tämä maailman tilanne on nyt se, mikä se on. Työllisyyden tilanne maailmanlaajuisesti on hyvin hyvin vaikea. Kukaan ei tällaista tilannetta voinut kuvitellakaan ja siinä mielessä Espanja on nyt erityistilanteessa ollessaan puheenjohtajana. Ja tässä yhteydessä nyt sitten toivotan tervetulleeksi ministerit ja pyydän nyt sitten teitä, tai annan teille puheenvuoron istumajärjestyksessä ja sen jälkeen käydään yleisempää keskustelua teidän kolmen puheenvuoron jälkeen. Herra Corbacho, Corbacho, näinköhän se lausutaan. Annan teille ensimmäisenä puheenvuoron 15 minuutiksi. Te olette työllisyys- ja maahanmuuttoasioista vastaava ministeri. Olkaa hyvä. Kiitos paljon. Hyvää huomenta kaikille. Kiitos paljon Rova Beres, puheenjohtaja ja tämän sosiaaliasian valiokunnan jäsenet. Euroopan parlamentissa. Minulle tämä on suuri kunnia olla täällä teidän edessänne. Meillä on tarkoituksena esitellä Espanjan puheenjohtajakauden prioriteetit työllisyydestä ja sosiaaliturva-asioista. Portugali, eh, Lissabonin sopimus on äskettäin äskettäin voimaan ja se antaa meille hyvät mahdollisuudet toimia sillä tavalla, että Euroopasta tulee avoimempi, tehokkaampi ja, lähem, ja se olisi lähempänä omia kansalaisiaan. Espanjan puheenjohtajakauden aikana pyrki ensimmäisen puolivuotis, puol, kuuden kuukauden aikana kehittämään erilaisia elementtejä, jotka ovat erittäin keskeisiä. Kaikki seurannasvaikutukset Lissabonin sopimuksen soimaan astumisesta ja uudet syntyvät toimielimet varmasti tulevat vahvistamaan Euroopan unionia. Meillä tulee olemaan uusi komissio, uusi neuvosto ja uusi uudistettu ulkopolitiikka. Tämä Euroopan parlamentti on viime vaalien jälkeen muuttunut, se on vahvistunut, sillä on nyt yhteispäätösmenettely instrumenttinaan, joka vahvistaa myös sen läpimäkyvyyttä ja sen toimivuutta silloin, kun tehdään, päätöksen, silloin, kun tehdään päätöksiä yhteisen lainsäädäntötoimielimen kanssa, neuvoston kanssa suurimmassa osassa EUn asioista. 2010 tullaan viemään päätökseen myös Lissabonin strategia, joka hyväksyttäneen myös vuonna 2010. Tässä strategiassa on erittäin kunnianhimoisia tavoitteita. Jos, niitä ei ole, jos niihin ei ole vielä päästy viime vuonna ja jos niihin ei päästä kaikissa lopputulokseen tänä vuonna, niin varmasti voimme edesauttaa Euroopan unionin kehitystä ja taloutta. Talouskriisi, joka oli syntyi rahoituskriisistä, on vielä todellisuutta. Me olemme pyrkineet korjaamaan tilannetta sen mukaan ja mukauttamaan tavoitteitamme ottaen huomioon tilanteen. Me emme halua uutta rahoituskriisiä, mutta kriisi on todella koskettanut kaikkia talouden sektoreita ja on synnyttänyt erittäin paljon tuottavuuden heikkenemistä ja se tarkoittaa miljoonia menetettyjä työpaikkoja, erityisesti nuorten keskuudessa. Tästä syntyy myös turhautumista kokonaiselle sukupolvelle, kun heidän toiveensa eivät täyty tässä nykykriisitilanteessa me tarvitsemme toimielimme uudistuksia ja EU:ssa onkin on pyritty, öö, pyritty parantamaan uusia saman uusia linjauksia. Me pyrimme, me pyrimme saamaan talouden elpymään, me pyrimme parantamaan työllisyystilannetta ja parantamaan sosiaaliturvaa. Meillä on tavoitteita ja haasteita. Meillä on Espanja, Belgia ja sen jälkeen Unkari vuorossa. Nämä tavoitteet talous kriisissä ovat välttämättömiä. Meidän täytyy luoda instrumentti, jonka myötä voimme antaa koordinoitua poliittista impulssia. Tässä on kyse ennen kaikkea strategiasta 2020. Strategia, jonka pitäisi kasvattaa kilpailukykyä ja vahvistaa koko EUn taloutta uusien taloudellisten kasvuinstrumenttien välillä. Sen pitäisi olla <clears throat> perustua enemmän tietotaitoon ja sen pitää myös parantaa työllisyystilannetta. Viime kuukausien aikana rahoituskriisi on parentunut, rahoituskriisitilanne on parantunut, se on synnyttänyt kasvua mutta makrotalouden indikaattorit ovat kuitenkin huonoja, jos ajatellaan työllisyyttä. Tässä tilanteessa tämä strategia 2020 on antanut kaksi vastausta. Yksi lyhyellä aikavälillä. Sen pyötä pyritään parantamaan työllisyyssuhdannetilannetta ja toinen on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Sen myötä me voimme vahvistaa kilpailukykyämme ja olla vahvempia taloudellisesti globaalisessa tilanteessa. Jos me haluamme, että me onnistumme tavoitteissamme, meillä on haasteita ja nämä haasteet ovat ratkeis, ratkaisevia. Meidän täytyy, täytyy säilyttää julkisen sektorin stimuloivat sektorit ennallaan. Meidän täytyy reaktivoida taloutta ja säilyttää työllisyystilanne, jos emme pysty sitä vahvasti parantamaan. Meidän täytyy myös paremmin koordinoida EUn toimielinten välistä toimi, toimintaa ja meidän täytyy olla paremman, paremmassa yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa, jotta työllisyystilanne parantuisi meidän täytyy muistaa olemassa olevat sopimukset työmarkkinaosapuolten kanssa ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotka ovat kytköksissä toimielinten kanssa. Meidän täytyy saada myös Euroopan parlamentti paremmin mukaan tähän yhteiseen rakentamisprosessiin, kun me rakennamme yhteistä strategiaa 2020. Se haluaa elvyttää työllisyyttä, me haluamme parantaa tuottavuutta, kilpailukykyä, parantamalla koulutusta, ammattikoulutusta. Me haluamme myös parantaa työmarkkinatilannetta, tarjoa työkannustimia ja löytää uusia työllisyyslähteitä, jotka ovat kytköksissä ympäristöpolitiikkaan ja uuteen teknologiaan, uuteen tietotekniikkaan ja viestintä, viestintätekniikkaan. Me haluamme parantaa PK-yritysten toimintaolosuhteita. Me haluamme myös olla parempia, aktiivis, poliittisesti aktiivisempia. Me haluamme kieltää harmaan talouden ja laittoman työvoiman käytön kaikkea tätä varten me tarvitsemme työmarkkinasektorilla uudistuksia. Sen pitää perustua myös tähän joustavaan politiikkaan. Meidän pitää löytää soveltuvia vastauksia nykytalouden tilanne huomioon ottaen. Meidän pitää meidän pitää investoida enemmän koulutukseen, jotta voimme tarjota parempia työllisyystilanteita ja voisimme taata täystyöllisyyden pitkällä aikavälillä. Näin me voimme suunnata politiikkamme siihen väestönosaan, joka on kärsinyt eniten ja kärsii yhä talouskriisin vaikutuksista, erityisesti nuoret. Nämä uudistukset tarjoavat meille joustavia mekanismeja, jotka myös luovat lisää turvallisuutta. Me olemme lähteneet liikkeelle tämän prosessin kanssa me emme luo, vain uutta 2020-strategiaa, vaan haluamme myös päästä tavoitteisiimme. Ka Euroopan kansalaiset eivät varmastikaan ymmärrä, jos nykykriisitilanteessa, talou- huonossa taloudessa tilanteessa strategia olisi vain yksi periaatejulistus muiden joukossa, johon ei sitouduta mitenkään käytännön tasolla. Eli yksi huutavimmista puutteista Lissabonin strategiassa on ollut se, että se on loitontunut kansalaisista ja sen takia on välttämätöntä tässä uudessa vaiheessa, kun toteutamme strategiaa, parantaa yhteiskunnallista vuoropuhelua ja saada kansalaiset paremmin osallistumaan yhteiskuntatoimintaan. Sen takia me voisimme keskustella ja pohtia neuvostossa epävirallisesti työllisyys- ja sosiaaliasiaministeriön kanssa, mitä me tulemme käymään Barcelonassa näitä keskusteluja. Toivomme, että työllisyysvaliokunnan edustaja Euroopan parlamentista puheenjohtaja olisi paikalla. Ja meillä on helmikuussa myös epävirallisia tapaamisia ja maaliskuussa meillä on myös epävirallisia tapaamisia koko kevään aikana. Me tulemme näkemään, mitä nämä kaikki tapaamiset voivat tuoda positiivista lisäarvoa tullessaan, mutta on myös välttämätöntä vahvistaa EUn ulkoista ulottuvuutta. Sen takia meidän täytyy löytää, meidän pitää löytää minimitasot sosiaaliselle, sosiaaliselle <clears throat> kehitykselle. Meidän täytyy todella toteuttaa tätä strategia 2020, jonka myötä me voisimme linjauttaa jotakin keskeisiä elementtejä. Minä puhun myös siitä, miten me pääsemme loogisesti ulos tästä kriisistä. Me olemme työstämässä jo samassa mielessä seuraavaa työllisyysministeriön huippukokousta. Ja tässä on tarkoitus laatia ehdotuksia, miten voimme seuraavassa miten voimme edetä Kanadassa kesäkuun huippukokouksessa. Me tulemme olemaan tiivissä yhteistyössä komission kanssa teemojen ympäriltä, jossa on kyse jossa on tarkoitus määritellä tätä samaa strategiaa 2020. Tuleva komissaari on myös, laittanut, myös puhunut meille tulevista tavoitteista ja tulevista prioriteeteista. Ja kuuden kuukauden aikana Espanjan puheenjohtaja kauden aikana tulemme tukemaan komissiota tulevassa sosiaaliagendassa. Eli me tulemme seuraamaan tarkasti tulevaa lainsäädäntöprosessia. Me puhumme myös työntekijöiden uudelleen sijoittamisesta, raskaana olevien työntekijöiden olosuhteiden parantamisesta. Me puhumme myös itsenäisistä työntekijöistä, mikrorahoituksesta ja puhumme kolmansista maista ja assosiaatiosopimuksista. Me tulemme myös työn pääsemään lopputulokseen neuvostossa eläkekysymyksistä, uusista koulutuksista, uusien työpaikkojen luomisesta – Nämä kaikki kysymykset ovat keskustelun arvoisia erilaisissa konferensseissa, erilaisissa paneeleissa tulevan kuuden kuukauden aikana ja toivomme, että voimme luottaa teidän tukeenne ja kokemukseenne. Me voimme sanoa, että on, nämä ovat tavoitteita, jotka tulevat olemaan punaisena lankana Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Meillä on kolme tavoitetta. Me tulemme toimimaan koordinoidusti 2020 strategian mukana. Me haluamme kannustaa komission ja parlamentin kanssa niitä lainsäädäntö, kaikkia lainsäädäntöaloitteita ja direktiivejä. Meillä on aikataulu jonka myötä haluamme käydä vuoropuhelua jäsenvaltioiden edustajien kanssa, EUn toimielinten kanssa, erilaisten sosiaalisten toimijoiden kanssa. Ja, ja tulen kertomaan nyt kaikista tärkeimmistä tapahtumista työllisyysasioista. Meillä on uudesta koulutus, koulutuksesta työllisyydessä. Si- tullaan, siinä tullaan keskustelemaan komission uudesta työllisyysehdotuksesta. Tämä kokous tulee järjestämään Barcelonassa. Sen jälkeen on työoikeuksiin liittyvä tapaaminen ja ja Oviedossa järjestetään tämä tapaus. Sen jälkeen on yrittäjille suunnattu keskustelu Sevillassa, Toledossa ja Palma de Mallorcalla. Ja sitten meillä on myös työntekijöiden työterveydestä käytävä konferenssi, joka tullaan pitämään Barcelonassa. Meillä on työturvallisuuskonferenssi, johon kyyn, joka pidetään Burgosissa ja ulkopolitiikasta, EUn ulkopolitiikasta järjestetään ministeritason konferenssi, joka on yhteinen AKTn äh, kanssa. Se järjestetään Alcalá de Henaresissa ja se, siihen kytkeytyvät myös alueiden väliset äh, yhteisjärjestöt puheenjohtajakauden aikana me keskitymme työllisyyskysymyksiin ja sosiaaliturvakysymyksiin. Tämä on tärkeä tehtävä ja voin vakuuttaa teille, että minä pyrin olemaan mahdollisimman joustava ja läpinäkyvä yhteistyössä teidän parlamenttinne kanssa. Kiitos huomio, huomiostanne. Olen käytettävissä, jos teillä on esittää minulle kysymyksiä. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Merci beaucoup, j'ai déjà une longue liste. Kiitos, tässä on jo pitkä, pitkä lista kysymyksiä. Kiitos ministerille Ensinnäkin siitä, että muistutitte tästä mahdollisuudesta vuoropuhelun jatkamiseen. Ja kiitos myös siitä kutsusta osallistua epäviralliseen Barcelonan neuvoston kokoukseen, joka alkaa huomenna. Mutta sitä ennen siis tähän teidän esitykseenne liittyviä kysymyksiä. Rova Trinidad Jiménez ehkä sosiaaliministerinä voisi jatkaa saman tien. Ei, eh, signora. Kiitos paljon rouva puheenjohtaja. Hyvää aamupäivää kaikille edustajille. Ikään samalla kuin työllisyys- ja maahanmuuttoasioista vastaava ministeri ja tasa-arvoministeri, minulle on erittäin suuri kunnia ja miellyttävää olla teidän kanssanne täällä tänä aamuna esittää teille <clears throat> Espanjan puheenjohtajakauden ohjelman keskeisiä linjauksia, kun puhutaan sosiaalipolitiikasta. Ja kuten varmasti tiedätte, me olimme jo kehitelleet Belgian ja Unkarin kanssa uuden triojärjestelmän mukaisesti, joka perustuu solidaarisuusperiaatteeseen ja vastuullisuusperiaatteeseen ja, päiv- ja ohjelmien päivittämiseen. Olemme käynnistäneet siis tämän prosessin jo. Minä haluan kertoa teille ihan lyhyesti siitä talous, poliittis, sosiaalisesta kontekstista, jossa Espanja on ryhtynyt vetämään tätä puheenjohtajuutta ja se myös ehdollistaa sen omaa työohjelmaa. Tässä mielessä talous- ja rahoituskriisi joka on koetellut kaikkia EUn jäsenmaita, on tuonut ilmeisen selväksi kaksi seuraavaa aspektia, jotka kiinnostavat minua, minusta sen arvoista, että pitää tuoda esille. ensinnäkin on todettu, että pitää vahvistaa eurooppalaista sosiaalista mallia. Tämä malli perustuu hyvinvointivaltiojärjestelmään, joka on yleismaailmallinen, joka, pitää lainsäädän, joka takaa lainsäädännöllisesti kansalaisten oikeudet ja jolla on myös sosiaaliturva, joka on ollut tähän asti riittävä. Tämän yhteiskuntamallin ympärille EU haluaa rakentaa jonkinlaisen identiteetti verkoston ja myös tietynlaisen lähdeaineiston. Me olemme antaneet myös erittäin paljon painoarvoa tälle kaikissa taloudellisissa vaikeissa olosuhteissa. Me olemme todella ottaneet huomioon tämän talouskriisin, joka on koetellut meitä viime vuosina, ja olemme todenneet, että kansalaisten sosiaaliturvan suojelu on tärkeää, ja me olemme halunneet korostaa sosiaalisen kohesion tärkeyttä. Me haluamme taata hyvinvoinnin ja me haluamme rakentaa yhteiskunnan, joka on oikeudenmukaisempi, tasa-arvoisempi. Toiseksi kriisi on myös osoittanut, se on tuonut näkyvämmäksi tämän tilanteen, jossa nämä yhteisöt, jotka ovat, eh, eh, elävät hyvin heikossa, turvattomassa tilanteessa – ja se on äh, vaikuttanut siihen, että meidän pitää vahvistaa yhteiskunnallista kohesiota ja meidän pitää taistella köyhtymistä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Sen takia meillä on EUn poliittinen agenda. Me ja se osuu yhteen eurooppalaisen köyhyyden vastaisen taistelun vuoden kanssa. Me elämme todellisuudessa, joka pakottaa meitä toimimaan kaikilla tasoilla meidän pitää toimia kansallisella tasolla, mutta myös meidän pitää toimia eurooppalaisella tasolla paljon vahvemmin, tehdä päätöksiä ja myös käyttää niitä resursseja, joita meillä on käytettävissä, tehokkaammin käyttää niitä, jotta voimme todella parantaa nykytilannetta, muuttaa suuntaa. Hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat, Espanjan puheenjohtajakauden aikana äh, tullaan äh, törmäämään kahteen historialliseen tapahtumaan ja se antaa meille uusia mahdollisuuksia, vaan uusia ovia. Lissabonin sopimus on juuri astunut voimaan ja sehän laajentaa EUn kapasiteettia. Meillä on uusia instrumentteja käytössämme, uusia mahdollisuuksia ja ne vahvistavat Euroopan parlamenttia, se vahvistaa toimielimiä, se myös demokratisoi instituutioita, se vahvistaa, demokratisoi näiden toimintaa. Meillä on parempia toimintamahdollisuuksia. Meidän täytyy hyödyntää niitä, jotta voimme todella antaa kaiken sille kuuluvan painoarvon tälle hyvinvointiyhteiskunnalle ja eurooppalaiselle yhteiskuntamallille komission kanssa olemme keskustelleet jo Lissabonin jälkeisestä strategiasta ja meidän täytyy ottaa huomioon, minkälaista talousmallia me emme luoda tuleville kymmenelle vuodelle. Ja tällä hetkellä, hyvät edustajat, me olemme hahmottelemassa, luonnostelemassa tulevaa talouspoliittista sykliä Euroopalle, joka tähtää siis vuoteen 2020. Näissä puitteissa Espanjan puheenjohtajakaudella olemme ottaneet huomioon erilaisia maita, sosiaalisia toimijoita, erilaisia tekijöitä. Me haluamme helpottaa keskustelua, pohdintaa siitä, minkälainen tämän eurooppalaisen sosiaalisen mallin tulisi olla. Ja meidän tulee parantaa kehityksen tasoa, meidän pitää parantaa yhteiskunnallista kehitystä ja meidän täytyy ottaa huomioon kansalaisten tilanne kussakin jäsenmaassa. Jos puhutaan sosiaalipolitiikasta ihan erillään, joka on minun toimivaltuuksiaan, kuuluu minun toimivaltuuksiin, niin Espanjassa me olemme löytäneet yhteisöjä, jotka ovat erittäin heikossa huonossa asemassa. Minä ajattelen tässä erityisesti tietyn tyyppisiä vammautuneita ihmisiä, myös vanhuksia ja myös siirtolaisia, jotka elävät hyvin uhanalaisessa tilanteessa minun maassani. Näin ollen me olemme päättäneet järjestää aivan erityisministerikokouksia, jotka keskittyvät näiden väestönosien, väestöryhmien, yhteisöjen asioiden käsittelemiseen. Me, äh, me haluamme integroida ihmiset yhteiskuntaan, ne joiden on kaikista vaikein päästä sisälle työmarkkinoihin, työmarkkinoille. Me äh, haluamme valvoa myös että ihmisten, ihmisten terveydentila olisi tasa-arvoisempi, jotta epätasa-arvoa ei syntyisi tästäkään syystä. Me olemme ottaneet huomioon Euroopan väestön vanhentumisen. Me haluamme tehdä parempaa yhteistyötä mm, vammaisjärjestöjen edustajien kanssa ja me haluamme hahmotella uutta strategiaa uudelle vuosikymmenelle nimenomaan näitä väestöryhmiä ajatellen, mutta me haluamme myös taata et sen, että nämä ihmiset pääsevät elämään kiinni, mutta että myös osallistuisivat siihen. Ja me haluamme myös parantaa koulutuspolitiikkaa. Me haluamme kannustaa niitä olemassa olevia koulutusmahdollisuuksia, instrumentteja, joiden myötä voimme taistella syrjäytymistä vastaan, joka on ainakin Euroopan alueella hyvin näkyvä. Ja se koskettaa erityisesti eh, mustalaisväestöä ainakin minun maassani. Minä haluaisin kesäkuun neuvoston kokoukseen saada hyviä johtopäätöksiä, hyviä yhteenvetoja. Minä haluaisin puhua näistä vanhuks, vanhusväestöryhmästä, vammaisista ja mustalaisväestöstä. Hyvät edustajat, meillä on myös toinen prioriteetti. Minä haluan puhua teille vuodesta 2010, joka on taistelu köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Minun Kollegani sanoi jo, että tästä järjestetään lukuisia konferensseja, mutta tulemme varmasti järjestämään muitakin talo tapaamisia sosiaalikysymyksistä Espanjan puheenjohtajakauden aikana mutta me haluamme keskittää todella ö, tätä sosiaaliasian kysymyksiä. Meillä on Felipe González, joka vetämässä tätä työryhmää, joka puhuu Euroopan sosiaaliasian kysymyksistä. Mutta meillä on Lissabonin strategia, me, jonka myötä halutaan vähentää köyhyyden astetta Euroopassa koska sekin vaihtelee jäsenmaasta toiseen ja me haluamme hyötyä kokemuksista, jotka meille tulevat eri maista ja verrata niitä keskenään. Me olemme järjestämässä pyöreän pöydän keskustelua, jos, johon olemme vetäneet mukaan ihmisiä, jotka ovat pahasti syrjäytyneet tai elävät äärimmäisessä köyhyydessä. Me haluamme ratkaista myös heidän ongelmansa. Ja tänä vuonna 2010, kun taistellaan köyhyyttä vastaan, me järjestämme yhdeksän tapaamisen äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten kanssa. Se järjestetään täällä Brysselissä Euroopan parlamentin tiloissa tiloissa. Se järjestetään yhteistyössä Euroopan köyhyyden vastaisen taistelua edustavan verkostojen järjestöjen kanssa. Te varmasti tiedätte että meillä ei ole vain meidän työohjelmamme prioriteetit, mutta meillä on myös periaatteita, jotka meitä innoittavat kuuden kuukauden aikana. Me haluamme painottaa innovaatioon. En ajattele tässä vain teknologista innovaatiota, vaan myös taloudellista innovaatiota, eh, toimielin ja poliittista innovaatiota. Me haluamme luoda enemmän ja parempia työpaikkoja, joka perustuu tähän eurooppalaiseen yhteiskuntamalliin me puhumme myös tasa-arvosta, mutta sekin ulottuu erilaisille sektoreille. Siihen liittyy solidaarisuus, kehitysapu, mutta siihen liittyy myös sukupuolten välinen tasa-arvo. Me olemme hahmottaneet uudistuneen, innovoivan Euroopan, mutta Euroopan pitää olla myös valmis ottamaan mittaa tulevaisuuden haasteista ja mikä on meille keskeistä. Meillä on tasa-arvo ja hyvinvointi ja, taas, ja mahdollisuuksien yhtäläisyys kaikille. Hyvät edustajat, tämä on hyvä vuosi, jos me haluamme uudistaa meidän sitoumuksiamme. Me haluamme ottaa käyttöön välttämät resurssit, jotta voimme todella päästä tavoitteisiimme. Tämä on hyvä vuosi, koska me tulemme viemään päätöksen Lissabonin strategian tarkistamisen ja me myös käynnistämme uuden sosiaalisen agendan. Me voimme tehdä yhteistyötä hyvin komission kanssa, kun puhutaan strategiasta 20 2020. Me haluamme parempaa eurooppalaista sosiaalista agendaa. Jos komissio näin haluaa, niin se varmasti onnistunee jo hyvinkin tulevan kuuden kuukauden aikana. Sen takia minä toivon sydämestäni, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä teidän kanssamme kun me haluamme vahvistaa tätä yhteistyötä, koska Euroopan parlamentti on jo Lissabonin sopimuksen myötä vahvistunut. Teillä on tärkeä rooli. Ja lopuksi, hyvät naiset, hyvät herrat edustajat, Espanjan puheenjohtajakauden aikana me olemme hyvin tietoisia siitä, että me elämme vaikeita aikaa. Me olemme kovien haasteiden edessä, edessä kun puhumme sosiaalista solidaarisesta Euroopasta, mutta ne ovat meidän prioriteetteja. Me haluamme antaa uutta potkua e- eurooppalaiselle sosiaaliselle mallille ja me haluamme parantaa työllisyyttä. Olen varma, että voimme luottaa teidän yhteistyöhönne, teidän tukeenne, jotta viemme tämän ohjelman hyvään loppuun. Parlamentti on ollut yksi niistä toimielimistä, joka on kuunnellut eniten ihmisiä silloin, kun on kyse sosiaalikysymyksistä, erilaisia kansalaisjärjestöjä, väestökerroksia, yhteisöjä. Me olemme teidän käytettävissämme vuoropuhelua ajatellen ja me haluamme tehdä vahvoja kompromissisitoumuksia ja kuten kollega sanoi tässä jo, työllisyysministeri sanoi jo äskettäin. Minä olen myöskin teidän käytettävissä, jos teillä on minulle esitettäviä kysymyksiä tänä aamupäivänä. Merci, madame la ministre. Merci de... Kiitos ministerille ja kiitos tästä käytettävissä olosta. Ja seuraavaksi sitten voin antaa saman tien puheenvuoron tasa-arvoministerille Rova Viviana Aidolle. Ja tekin olitte tänne kovasti tervetullut. Olkaa hyvä. Gracias, Excusez-moi, je clôt la liste des orateurs. Ja sen jälkeen puhujalista onkin nyt sitten, tai nyt on puhujalista äh, loppunut, äh, suljettu. Kiitos rouva puheenjohtaja. Hyvät edustajat, minulla on myös kunnia olla teidän valiokuntanne edessä tänä aamuna täällä Euroopan parlamentissa yhdessä kahden kollegani kanssa, työllisyys- ja sosiaaliministerin kanssa. Tämän kuuden kuukauden aikana me tulemme varmasti usein tapaamaan erilaisten ministeritapaamisten johdosta. Minä halusin minä olin myös naisasiavaliokunnan kokouksessa parlamentissa, kun me haluamme edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Se on yksi. Su presidencia rota. Me haluamme parantaa naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Tämä ovat näkymät, jossa me otamme huomioon eurooppalaisen kehittyneen nykyaikaisen yhteiskunnan, joka haluaa olla myös tehokas suhteessa tulevaan kymmenen vuoteen tasa-arvo on yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kysymys, se on myös, myös kansalaisuuskysymys, mutta siinä on kyse myös taloudellisesta tuottavuudesta jossain mielessä. Hyvät edustajat, tässä on kaksi tekijää, jotka vaikuttavat siihen, että meidän pitää laatia yhteiset politiikat tasa-arvokysymyksissä. Yksi on talous, kriisi, joka on ollut syvin, mitä olemme kokeneet viimeisiin vuosikymmenen. Se, meidän pitää yhdessä luoda uudet työohjelmat. Meidän täytyy määritellä uutta taloudellista kasvustrategiaa ajatellen vuotta 2020. Se on avainkysymys tulevan kuuden kuukauden aikana Espanjan puheenjohtajakaudella. Me lähdemme siltä perustalta, että työlinjaukset ovat Lissabonin strategia ja siellähän on mainittu jo meille tavoitteet ja me pyrimme pääsemään niihin täysimääräisesti, mutta meillä on myös muitakin motiiveja. Me haluamme myös lähteä sille tielle, joka johtaa meidät täydellisen tasa-arvoon miesten ja naisten välillä työmarkkinoilla. Mutta jos me haluamme seurata tätä mm, yhteiskunnallista tietä, haluamme luoda kestävän kehityksen meidän täytyy käyttää välttämättömiä toimenpiteitä, jotta voimme hyödyntää inhimillistä pääomaa ja ajatella sitä puolta väest- sitä 50 prosenttia väestöstä, jota naiset edustavat. 59 prosenttia väestöstä 2000, vuonna 2006, jotka saivat yliopistollisen loppututkinnon, olivat naisia, mutta silti kuitenkaan naiset eivät ole yhdenvertaisessa asemassa työmarkkinoilla. Sen takia tämä strategia 2020 täytyy laajentaa näitä tavoitteita, kun me pyrimme poistamaan raja-aitoja, joka on yhteiskunnallisesti epäoikeudenmukaista sukupuolten välillä. Mutta meidän täytyy ottaa myös taloudellinen taso. Meidän me otamme huomioon Ruotsin puheenjohtajakauden tulokset ja, ja me myös muistamme ministeritapaamiset vuodelta 2009. Me tiedämme, kuinka tämä, missä määrin naiset ovat edustettuina työmarkkinoilla mutta meidän täytyy pystyä muuttamaan tätä tilannetta, jotta se olisi yhdenvertainen julkisella ja yksityisellä sektorilla. Ei tämä ole naisten yksinoikeus, se on naisten asia mutta meidän täytyy todella katsoa, että tämä tasa-arvokysymystä hoidetaan huolellisesti. Meidän täytyy myös ajatella, ketkä ovat ne henkilöt, jotka ovat palvelusektorilla töissä, kun puhutaan alaikäisten lasten hoitamisesta. Me olemme myös hahmotelleet linjauksia, jotka tulla, jotka hyväksyttiin Barcelonan ministerikokouksessa vuonna 2002. Me olemme puhuneet myös äitiysloma, äitiyskysymyksistä, äitiyslomakysymyksistä. Ja niistä tullaan keskustelemaan myös lähitulevaisuudessa. Eli erehdymme olemme myös tehneet ehdotuksia, miten voimme paremmin puolustaa työtä tekeviä raskana olevien naisten terveyttä eh, tai miten heidän tilannettaan parannetaan, kun he ovat synnyttäneet ja imettävät. Meidän täytyy ajatella äidin terveyttä, meidän täytyy ajatella, miten hän voi hänen juridista turvallisuuttaan voidaan parantaa, miten hän pääsee takaisin työmarkkinoille. Meidän täytyy myös ajatella koko perheelämää ja ammattielämää naisen kannalta. Nämä kaikki ovat laajoja perspektiivejä ja siihen liittyy paljon yhteisvastuuta. Hyvät edustajat, tämä palkkaero on kestämätön. Se on myös yksi syrjinnän tekijä miesten ja naisten välillä. Se on henkilökohtaista ja ammatillista. Me haluamme käynnistää valvontamekanismin eri jäsenvaltioissa. Me, meidän täytyy suosia työmarkkinoita, jossa ei harjoita enää sukupuolista syrjintää. Meidän pitää lopettaa tämä syrjintä, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitää paremmin neuvotella koko yhteiskunnan perusrakenteista – Naisten pitää olla enemmän mukana päätöksentekoelimissä, taloudessa ja politiikassa. Mm, tämä on välttämätön ehto, jotta naiset voivat täysimääräisesti osallistua tähän uuteen kasvuprojektiin. Meidän pitää saada yhtäläinen koulutustaso naisille ja tarjota yhtenäiset mahdollisuudet me järjestämme epävirallisen ministeritapaamisen Valensiassa tasa-arvoministeriön kanssa 26 päivä maaliskuuta meillä on mahdollisuus tuolloin keskustella tästä tasa-arvokysymysten asemasta ja roolista. Se kuuluu meidän agendalle, se on me yksi meidän prioriteeteistamme, kun me taistelemme eh, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Me olemme työstämässä hanketta, jotka, joiden lopputulokset voidaan toivottavasti hyväksyä EPSCO-ministeritapauksessa 8. päivä maaliskuuta pidettävässä kokouksessa. Me haluamme luoda eurooppalaisen viraston, joka pyrkii mm, taistelemaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Me haluamme myös järjestää ver- turvaverkoston väkivallan kohteeksi joutuneille naisille – sieltä voitaisiin antaa apua ja tukea ja tietoa sukupuolis, sukupuol, su, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Me, minä puhun nyt tässä tasa-arvodirektiiviin nyt olen lopettelemassa puheenvuoroni, niin me haluan muistuttaa teille, että tämä ei ole mikään Euroopan oma yksityisasia tämä tasa-arvokysymys. Päinvastoin se on aina ollut yhteiskunnallisen edistyksen tae, mutta se on ollut myös taantumuksen ehto. Mm, tämä tasa-arvokysymyksen eteenpäin vieminen on yksi yksi ratkaisun avain. Jos me haluamme muuttaa yhteiskunnallista, yhteiskunnallista mallia, johon me pyrimme, loppujen lopuksi meidän täytyy muistaa tasa-arvokysymykset. Kiitos paljon teidän tarkkaavaisuudestanne, olen käytettävissä. Merci beaucoup. Nous allons... Euh, no niin, kiitos kaikille. Aloitamme keskustelun. Äh, ja jotta te ette nyt kaikki, kaikkia kysymyksiä voi jättää äh, tai unohtaa, niin äh, aloitamme neljän kysymyksen ryhmissä. Ensimmäisenä herra Selkäs ja sitten rouva Schröter. Tiedän, että teillä on kamalasti puhuttavaa, mutta koittakaa pitää puheenvuoron lyhyenä. Kiitos paljon puheenjohtaja, rouva puheenjohtaja. Toivotan tervetulleeksi meidän kolme ministeriämme ja sano, että meillä, kaik, meillä kaikilla on suuria toiveita ja odotuksia Espanjan puheenjohtajakaudelta. Me olemme innostuneita siitä, että te olette erittäin sitoutuneita työntekijöiden oikeuksien puolustamiseen, tasa-arvon puolustamiseen, sosiaaliturvan puolustamiseen ja parantamiseen. Minulla on kysymys teille kaikille. Ministeri Corbacho, haluan kysyä teiltä nyt tässä vaiheessa, kun talouskriisi vielä meitä ravistelee, miten te voi, miten aiotteko te vähentää työntekijöiden oikeusturvaa ja sosiaaliturvaa, jotta kilpailutilanne parantuisi? Minä olen kuullut tällaista vähän neuvoston puolelta, koska ollaan puhuttu siitä, kuinka työntekijöitä siirretään Euroopasta muualle, jotta kilpailukyky paranisi. Eli tässä otetaan aimo harppaus taaksepäin. Ja meidän täytyy ottaa huomioon teollisuudessa vallitsevat suhteet, eli Eli palataanko tässä tuhat, tuo edelliselle vuosituhannelle tai 1800-luvulle, jopa 1900-luvun alulle? Mitä Espanjan puheenjohtajakaudella aiotaan tehdä, kun puhutaan työntekijöiden oikeuksista kriisiaikana, uudelleen sijoittamisen aikana? Ministeri Himenelisille minä haluan osoittaa seuraavan kysyn. Tiedän, että kuinka te olitte sitoutuneet tähän direktiiviin, jossa puhutaan äh, raja... Sanitarios responden raja, siirtotyöntekijöistä, rajalla olevista työntekijöistä. Miten te aiotte löytää ratkaisun tähän konfliktiin, joka liittyy uuteen direktiiviin ja siihen konfliktiin, jo, joka törmää, joka on ristiriidassa sen kanssa, kun me puhumme sosiaaliturvajärjestelmästä eri jäsenvaltioissa. Tämä on aika huonosti rakennettu tämä komission aloite. Ja sitten minä kysyn tasa-arvoministeriltä. Minä tiedän, että teillä on paljon työtä, kun puhutaan tasa-arvokysymyksistä Espanjassa, mutta minä kysyn teiltä, me, me kaikki vanhenemme, se synnyttää meillä kaikilla on ongelmia teille, kysyvät, teille kuuluvat myös uskontokysymykset, etniset kysymykset, rotukysymykset, mutta tässä parlamentissa kaikki kysymykset, jotka liittyvät palkkaeroihin ja äitiyslomaan, äitiyslomituksen, äitiyspolitiikkaan, miten te aiotte toimia, jotta nämä tasa-arvokysymykset neuvostossa tulla, tule, tullaan pare, että niitä kuunneltaisiin paremmin. Miten te tulette toimimaan neuvostossa? Madame Schröter, puis Monsieur Schröter. Ja hyvä Kiitos. Pari kysymystä haluaisin esittää. Ensinnäkin puhuitte lähetysdirektiivistä ja siinä yhdestä kohdasta, joka prioriteetiksi olisi otettu puolivuotiskaudellanne. Kysyisin seuraavaa. Mitä aiotte nyt Toivoisitteko, että komissio tekisi uuden lakiehdotuksen vai olisiko ajatus vahvistaa sosiaalista vuoropuhelua? Tämä ei tullut puheenvuorosta ihan selväksi. Ymmärsin, että eh, konferenssi asian tiimoilta järjestettäisiin. Kertoisitteko hieman tarkemmin tästä, ketä kokoukseen tulisi ja mihin tällä kokouksella työkonferenssilla pyrittäisiin. Totesitte myöskin, että Barcelonassa pidettäisiin konferenssi, jossa tarkasteltaisiin uusia työmuotoja ja tapoja. Kysyisin, mihin pyritään tällä kokouksella ja miten se huomioi sitten muut kysymykset, joita te puheenjohtajakaudellanne käsittelette. Herra Sersa Koferati ja herra Tsepauri. Koferati. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja puheenvuoroistanne sai varsin mielenkiintoisen kuvan siitä, mitkä ovat suunnitelmat. Ja on varsin tärkeää tehdä töitä yhdessä. Tässä nyt kolme ministeriötä tulee kuvan mukaan, mutta päivittäistä yhteistyötä teette. Ja työmetodina tämä on oikein hyvä lähestymistapa. Ja kysyisin vierailtamme seuraavaa, jos vain pystytte vastaamaan. Voisitteko kertoa hieman yksityiskohtaisemmin kolmesta asiasta? Ensinnäkin tässä nyt puhutaan eh, pitkän kauden hallinnoinnista, kuten kaikki taloustieteilijät sanovat tässä pitkän ajan ongelmana tulee olemaan työttömyys. Kasvu ei ole sellainen, että se nopeasti luo uusia työpaikkoja. Ja kun tarkastellaan tätä aikaväliä, jonka kuluessa työttömyys todennäköisesti kasvaa, tulee olemaan suuri ongelma varsinkin nuorille, sillä nuoriin tämä ensimmäisenä kohdistuu. Heidän ei ole helppo löytää pysyvää työpaikkaa ja kysyisinkin teiltä tästä asiasta. Oletteko ajatelleet e, toimia e, työttömyyteen liittyen ja nuorisotyöttömyyteen erityisesti? Ja sitten e, ikääntymiskysymys, elinen odote, demografinen kehitys on sellaista Euroopassa, että statistisesti tarkastellen kaikki Euroopan valtiot nyt tällaisen kehityksen tilassa ovat. Lapsia <clears throat> ei synny eh, riittävästi ja elinainodote kasvaa, eli näin väestö vanhenee. Ja tämä aiheuttaa myös lisäkustannuksia. Ja kysyisin teiltä tähän liittyen, onko erityistoimia ajateltu nimenomaan vanhusten eh, tukemiseksi? Ja sitten kolmas kysymykseni liittyy maahanmuuttoon kun tarkastellaan nykyisiä työmarkkinoita ja toisaalta eh, tuottavuuttamme on eh, mahdollistettava työntekijöiden tulo yhteisön alueelle sen ulkopuolelta. Tämä sitten vaatii tehokasta sääntelyä, kuinka säädellä maahanmuuttovirtoja, mutta olisi pystyttävä myöskin nopeasti tunnustamaan tunnustamaan, antamaan eh, <clears throat> oleskeluluvat eh, maa yhteisön alueelle muuttaville. Eli tässä ei pelkästään integraatiosta ole kysymys, vaan myöskin oleskelulupien myöntämisestä. Ja en tiedä, oletteko ajatellut jotain tähän liittyvää esittää omalla puheenjohtajakaudellanne. Ja viimeisenä herra Tsyvauri. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tulajdonképpen két ö, ö, kérdéskört szeretnék. Kiitos. Niin minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin vuoden 2020 strategia. Tämän osalta ei ole, ei ole paljon konkretiaa. On kaiken näköisiä tämmöisiä yleisiä ajatuksia, aika, aika epäselviä. Onko teillä mitään konkretiaa, konkreettista sanottavaa strategian 2020 osalta? Olisi esimerkiksi mielenkiintoista tietää, ajatteko te jonkunnäköisiä takuita luoda, koska Lissabonin strategian osalta oli takuiden osalta paljon ongelmia. Meille luvattiin kaiken näköistä, mutta niitä mm. ei pystytty takaamaan ja toisaalta arvioimaankaan, onko, ovatko ne toteutuneet vai eivät. Toinen kysymykseni liittyy kohesiopolitiikkaan. Onko jotain yhteyttä vuoden 2020 strategian ja kohesiopolitiikan välillä. Tällaista yhteyttä ei ole tähän mennessä tullut esille, koska nämä kaksi politiikan alaa, tämä politiikan ala on kuitenkin tärkeä. Ministeri Jimenez puhui tästä Troikasta, puheenjohtajien Troikasta. Luonnollisesti te teette yhteistyötä unkarilaisten ja belgialaisten kanssa. Ja haluaisin tietää, miten tämä yhteistyö tulee toteutumaan aiotteko te ratkaista ongelmia eh, ja onko sellaisia ongelmia, joita sitten jätetään Belgialle ja Unkarille? No niin, jokainen eh, jäsen tässä nyt on useankin kysymyksen tuonut esille puheenvuorossaan. Valitettavasti pyydän teitä vastaamaan hyvin tiiviisti, koska minulla on vielä pitkä puhe, eh, kysymyslista täällä edessäni minä keskeytän, jos puhutte liian pitkään. Sopiko näin? Gracias, señora presidenta. Intentaré hacerlo. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Puhun sähkösanomakieltä. Jos ajatellaan työaikadirektiiviä, me teemme kaikkemme ja otamme huomioon neuvoston ja parlamentin näkökannat ja sitten toivottavasti se etenee hyvään suuntaan. Ja Espanjan puheenjohtajakauden aikana joka tapauksessa pyrimme tu- tukemaan sitä suuntaa, joka on hyvä, ja jos Euroopan parlamentti on todennut jonkun hyväksi, me pyrimme lähtemään sille tielle. Jos puhutaan se, äh, työntekijöistä, jotka siirretään halvan työvoiman maahan, niin me aiomme, pyrimme löytämään tähän hyvän ratkaisun tälle direktiiville. Jos, kun tästä syntyy ongelmia, työntekijöistä, jotka on siirretty muualle, tuotanto on siirretty muualle, niin ehkä tässä tässä pyritään myös noudattamaan mahdollisuuksien mukaan samasta työstä sama palkka. Sen pitäisi olla meillä inspiraatio lähteenä myös tulevaisuudessa. Toinen kysymys käsitteli myös tätä siirrettyyn työvoiman direktiiviä. Oviedossa järjestetään tästä tapaaminen se järjestetään Oviedossa ja siihen tulemaan osallistumaan, siihen tulee osallistumaan neuvostosta edustajia, tietysti jäsenvaltioista. Me pyrimme myös saamaan läsnäoloa tästä parlamentista. Siellä tulee sosiaaliset toimijat, koska meillä on konkreettisia tavoitteita. Me pyrimme analysoimaan asioita ja saamaan hyviä yhteenvetoja, joiden myötä voidaan sitten taas syventää keskustelua jatkossa. Ja uuden työllisyyden konferenssi Si- sitä komissio vie eteenpäin. Komissiolla on siinä paljon eh, pelissä. Siellä tullaan keski puhumaan uusista profiileista, uudesta työllisyyspolitiikasta. Eh, komissio tulee esittelemään tämän meidän puheenjohtajakauden aikana ja pyrimme myös tästä saamaan lisäajatuksia. Kolmas kysymys oli teema, joka on hyvin keskeinen Siinä on oikeastaan ongelman ydin aika suurelta osin. Eurooppahan on hahmotellut strategian vuodelle 2010, mutta talouskriisi on tullut turhauttamaan meitä. Meidän täytyy nyt tähdätä toiselle vuosikymmenelle, sen takia 2020, mutta teemme virheen, jos me emme ota huomioon realiteettia. Meidän täytyy huomioon suhdanteet ja antaa vastaukset pitkälle aikavälille. Mutta Eurooppa tarvitsee tänään kahdenlaista visiota. Yksi on me suhdanteisiin liittyvä visio. Meidän täytyy ottaa huomioon kasvava työttömyys, meidän täytyy ottaa huomioon nuoret, meidän täytyy luoda strategia myös pidemmälle aikavälille. Väestön vanheneminen vaikuttaa yhteiskunnallisesti, kokonaisvaltaisesti. Se on yksi minun toimijavaltuuksini kuuluvista lohkoista. Meidän täytyy ajatella eläkepolitiikkaa. Me käymme tästä myös keskustelua. E, Espanja pyrkii elvyttämään tätä e, eläkepolitiikkaa, kun eläkkeiden taso voitaisiin ylläpitää, voitaisiin parantaa eläkepolitiikan toimivuutta toteuttaa. Meidän täytyy ajatella myös e, passiivista väestöä, joka ei siis ei ole työssäkäyvää väestöä. Se on suunnaton haaste Euroopalle, jos me haluamme säilyttää yhteen hyvinvointiyhteiskunnan. Me elämme kriisissä. Maahanmuutto on myös erittäin polttava kysymys. Se on taloudellinen kysymys ja Eurooppa tulee pääsemään kriisistä vain parantamalla maahanmuutto politiikkaansa. Me tarvitsemme uusia työntekijöitä, mutta meidän täytyy parantaa myös silloin maahanmuuttopolitiikkaa. Meidän pitää saada tämmöinen yhden kortin oleskelulupapolitiikka, koska monet haluavat, tylevät, tule, haluavat tulla te- töihin Eurooppaan, mutta tästäkin pitää saada parempi direktiivi ja parlamentilla on tässä paljon sanottavaa. Viimeiseksi yksi konkreettinen elementti, joka liittyy liittyy 2020 strategiaan. Me olemme nyt tällä hetkellä mietintämisvaiheessa. E, e, me tulemme tekemään paljon työtä e, neuvostossa tänään kevään aikana, jotta voimme ottaa kantaa vähän konkreettisemmin tähän 2020-strategiaan. Se on tällä hetkellä todella erittäin tärkeä tavoite. Me tarvitsemme lisää tiedon, tietoa komissiolta. Meillähän on vähän erilaiset näkemykset joskus Lissabonin strategian toteuttamisesta, mutta strategia 2020 pitää sisällä filosofian, mutta myös sillä pitäisi olla konkretiaa. Sillä pitäisi olla koordinoitua ohjelmaa hallitusten välillä – mutta tässäkin on se vaara, että tämä strategia 2020 tunnetaan hyvin toimielimissä. Meillä on omat vastuudet, mutta, mutta sitä ei tunneta kansalaisten keskuudessa. Se on se suuri haaste, se on se pelko ja uhka, joka meidän pitää pystyä haihduttamaan. Meidän täytyy tietää, että meille, meidän pitää antaa itse kullekin se osa, jota me Eh, joka meille kuuluu, mutta meidän pitää käyttää sellaista kieltä, jota kansalaiset ymmärtävät, varsinkin silloin, kun puhutaan tavoitteista, jotka koskettavat heitä aivan kourin tuntuvasti. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Kiitos. Onko muilla ministereillä johonkin kysymykseen jotain sanottavaa selkeästi eh, tarkemmin? Gracias, señora presidenta. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos paljon, edustajat yritän vastata kysymyksiin, jotka esitettiin minulle, jotka liittyvät potilaiden liikkuvuuteen ja potilaiden ja ihmisten turvallisuuteen terveyskysymyksissä. Me, me emme ole vielä päässeet sopimukseen tästä direktiivistä. Me olemme kuitenkin valmiita jatkamaan työtä, jotta löydämme laajemman konsensuksen, joka olisi kunnianhimoisempi, kun me pyrimme takaamaan potilasturvallisuutta. Ennen kaikkea se perustuu siihen, että me haluamme löytää parempaa, laajempaa turvallisuutta potilaille siinä mielessä, että indikaattorit heidän liikkuvuuttaan ajatellen ovat lääketieteellisesti perusteltuja, kliinisesti perusteltuja. Me haluamme myös parantaa laatua Eli ne keskukset, sairaalat, jossa voidaan hoitaa potilaita, niitä voitaisiin koordinoidusti hoitaa julkisen, julkisen järjestelmän perusteella tai yksityisen järjestelmän pohjalta. Mutta on myös yksi syy, minkä takia me haluamme keskustella tästä, koska tässä voi olla jotakin ristiriitaisia tekijöitä, kun me puhumme juridisesta oikeudellisesta turvasta ja potilaiden liikkuvuuden suhteen. Me työstämme direktiiviä, joka jossakin tapauksissa on ristiriitainen sen kanssa, mitä on jo säädetty asiasta. Me haluan sanoa, että tämä säädös 883, joka hyväksyttiin 2004, joka astuu voimaan tänä vuonna, sen jälkeen, kun se on hyväksytty, sen soveltaminen on 987, 989 1989. se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ottaa huomioon erilaiset oikeusjärjestykset eri maissa. Meillä on myös artikla 22, jossa puhutaan potilaiden potilaiden saamasta kohtelusta riippuen siitä, missä maassa he oleskelevat. Meillä on myös me pyrimme antamaan vastaukset väliaikaiselle oleskelulle eri, eri jäsenvaltioissa. Me haluamme myös antaa taata tämän yhteisen eurooppalaisen desde el punto de vista médico viene recogida en el artículo terveyskortti. Me haluamme myös onnistua tässä säädöksessä 883. Me haluamme antaa vastaukset tälle e, oleskelukysymykselle, joka liittyy artiklaan 7 17 säädöksessä 883 meidän pitää olla myös tämä ennakkolupa, ennakkohyväksyntä potilaiden liikkuvuudelle. Me haluamme myös taata, että tämä toimii äh, rajat ylittävillä, raja, jäsenvaltioiden välisillä raja-alueilla. Sen takia me olemme lähteneet työstämään tätä direktiiviä, mutta tämä äh, äh, säädös 883 sen jälkeen, kun se astuu voimaan ja sen soveltaminen on käynnistynyt, niin niin kansalaiset, jotka, liittyvät, jotka liikkuvat jäsenvaltioiden välisillä raja-alueilla, ovat ehkä paremmin turvattuja. Meidän täytyy ajatella myös, että me teemme yhteistyötä Portugalin ja Ranskan kanssa, myös monien muiden kanssa, mutta joka tapauksessa me pyrimme löytämään kunnianhimoisemman vastauksen Euroopan tasolla, joka takaisi paremmat terveyspalvelut, jotka olisivat yhteisiä kaikille näille maille, jotta se myös vastaisi kaikkiin niin haasteisiin, joita meillä on edessämme. Me pyrimme näyttämään jonkinlaisen mallin, joka olisi kunnianhimoinen, joka olisi yhteensopiva olemassa olevien säädösten kanssa. Ja se vastaisi todella olemassa oleviin ongelmiin, kun puhumme kansalaisten kokemista vaikeuksista. Ja haluan vakuuttaa teille, että tämä rakentava henki jo on meidän, meidän punainen lanka. Gracias, presidenta. Brevemente, para responder a dos cuestiones que han sido planteadas. En primer lugar, señor Cercas, efectivamente. Kiitos. Jos minäkin voisin osaltani eh, vastata herra Serkasille. Meidän pitää nyt vakuuttaa ihmisiä, että ei jyrätä heidän päältään. Ja tietenkin pa- paras argumentti on se, että oikeus ja laki on meidän puolellamme. Meidän täytyy luottaa siihen, että yli puolella väestöä, eli naisilla, naissukupuolella on samat kyvyt kuin miehilläkin tehdä työtä. Kun puhutaan tasa-arvokysymyksistä, niin tämä ei koske pelkästään ihmisoikeuksia, vaan se koskee ö, ihmisresurssien tai henkilöstöresurssien tehokasta hallinnointia. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että talouden pitää perustua kestävyydelle, mutta ei kestävyys ole pelkästään ympäristöön liittyvä kysymys. Me tarvitsemme myös sosiaalista kestävyyttä. Meidän pitää poliitikoissamme keskittyä ihmisiin, ja, ja, koska muunlaiset lähestymistavat ovat johtaneet kriiseihin. Kaikki tietävät. Eli 2020 strategiassa pitää olla pakostakin mukana tämä tasa-arvokysymys mukana, joka sitten eh, helpottaa naisten työllistymistä, palkkaerojen umpeen kuromista ja eh, eh, ammatillisen ja yksityiselämän yhteensovittamista. Meidän pitää naisten työllistymisastetta nostaa ja nimenomaan myös 55-64-vuotiaiden naisten työllisyys tällä hetkellä on vain 64 prosenttia. Myös lastenhoidon mahdollisuus helpottaa naisten työllistymistä nuoremmissa ikäluokissa. Mainitsitte tasa-arvodirektiivin. Luonnollisesti me tarvitsemme suojaa erilaista syrjimistä vastaan vammaisten uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, etnisen alkuperän tai muun perusteella. Ja siis tasa-arvoperiaatettahan on laajennettu nyt muillakin direktiiveillä myös seksuaalisen ja, etnisen suuntautumisen direktiivein. Esimerkiksi Ranskassa ollaan nyt koitettu saada tätä lähestymistä väestössä aikaan. Muissa maissa tämä ei ehkä onnistu, mutta olisi valtava pettymys, jos Euroopassa ei pystyttäisi kaikkia syrjittyjä luokkia suojelemaan. Kiitos. Sitten jatketaan kysymyksillä. Pyydän nyt sitten kysymyksen esittäjiä eh, spesifioimaan, kenelle, misi, eh, kenelle ministerille kysymyksen haluatte esittää, eikä niitä tarvitse olla 15, vaan yksi tai kaksikin riittää. Ensin Rovalin ja sitten Blinkevich. Yes, uh, the first, uh... Niin, kaksi kysymystä koskevat työaikadirektiiviä ja työ, työpaikkoja. On oikein hyvä, että ohjelmassanne nyt keskitytte eh, myöskin työmarkkinaosapuolisopimuksen työpaikan osalta, mutta kun tarkastellaan työaikadirektiiviä, niin katsoisitteko, että olisi mahdollista ottaa tämä sektori erillisenä. Työmarkkinaosapuolet tästä nyt keskustelevat, mutta kysyisin, mitä mieltä puheenjohtaja asiasta olisi. Eli että tehtäisiin eh, tällainen sopimus, jossa tarkasteltaisiin tätä työaikadirektiiviosiota. Ja sitten toinen kysymykseni liittyy syrjinnän vastaisuuteen. Tässä on todettu, että olisi tätä kyseistä direktiiviä vahvistettava nykyisestä, mutta onko teillä minkäänlaisia aikataulusuunnitelmia tämän suhteen? Missä ollaan nyt menossa? Onko alustavia keskusteluja jo käyty? Katsoisitteko, että puolen vuoden ne ehtisitte jotain tässä saavuttaa ja että saataisiin syrjinnän vastainen direktiivi neuvoston saakka? Ja sitten kolmas kysymykseen liittyy kotona tapahtuvan väkivaltaan. Te olette tähän puuttuneet, mutta tarkasteletteko parisuhdeväkivallan yhteydessä myös miesten tilannetta ettekä puhuisi pelkästään naisista, sillä varsin usein miehet ovat joutuneet parisuhdeväkivallassa uhreiksi. Ei ole hyvä, jos asiasta puhutaan aina vain naisten kannalta. Tiedän varsin monia tapauksia, joissa tilanne on toisenlainen ja asiaa vain tarkastellaan vain yhdestä perspektiivistä. Myös miehet joutuvat varsin usein tällaisen väkivallan uhreiksi. Rova Blinkevich ja herra Madame eh, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää ministereitä näistä esityksistä ja Espanjan puheenjohtajakauden ohjelmien kertomisesta. Eh, tämä on hyvin tärkeää myös kansalaisille ja toivotan teille onnea ja pari lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin ministeri Gorbachev Yksi suurimmista huolenaiheista nyt on se, miten nuorisotyöttömyyttä voitaisiin äh, hoitaa, koska jos toimenpiteisiin ei ryhtytä, niin Eurooppa menettää yhden sukupolven kokonaan. Mihin aloitteisiin te aiotte ryhtyä puheenjohtajakaudellanne, jotta voisitte helpottaa nuorten pääsyä työmarkkinoille niin, että he saisivat äh, ensimmäisen työpaikkansa? Toinen kysymys ministeri Jimenezille. Tällä hetkellä Euroopan tilanne on vaikea, koska yli 80 miljoonaa e, eurooppalaista elää alle köyhyysrajan, jotka jatkuvasti taistelevat e, e, olemassaolostaan tässä kriisitilanteessa. Mitä puheenjohtaja aikoo tehdä saadakseen minimivaatimukset täytettyä, jotta kaikilla EU-kansalaisilla on perustoimeentulo ja palvelut. Ja tämä pitäisi olla kaikille sama ympäri EUta ja tällä tavalla voitaisiin myös sosiaalista hyvinvointia Euroopassa kehittää. Kolmas kysymys ministeri Aidolle. Tasa-arvokysymys on yksi prioriteeteista Euroopan 2020 strategiassa mutta naiset edelleenkin joutuvat syrjityksi. Palkka on pienempää esimerkiksi ja myös raskauden takia ja tämän äidin biologisen roolin takia heitä syrjitään. Mutta väkivalta naisia kohtaan parisuhteessa ja muut kysymykset ovat tärkeitä. Ja nyt mitä pitkän tähtäimen toimenpiteitä Espanjan, Espanjan puheenjohtajana aikoo käynnistää? Monsieur Cosa. Kiitos herra Cosa ja rouva Lopez Fontania. Köszönöm a szót. Külön örülök annak, hogy a fogyatékos emberek foglalkoztat. Kiitos, olen erittäin tyytyväinen nähdessäni, että vammaisten Oikeuksien oikeudet ovat esillä teidän ohjelmassanne. Ja on hyvin tärkeää, että Troikassa otetaan myös tämä asia, koska kyse on kuitenkin 50 miljoonasta eurooppalaisesta. Ja tämä on ehkä sellainen työntekijöiden luokka, joilla, joka, jotka ovat huonoiten työllistettäviä. Nyt sitten kysymykseni kuuluu, miten te haluatte varmistaa sen, että vammaisten työllisyysaste nousee ja miten voitte kannustaa jäsenvaltioita luomaan työpaikkoja vammaisille. En tiedä, kenelle kolmesta ministeristä tämä kysymys kohdistuu, mutta sitten on kysymys vielä ministeri Aidalle. Onnittelen teitä siitä, että olette ottaneet neuvostossa esille direktiivin syrjimättömyydestä jota nyt siis ollaan työstämässä. Espanja on yksi niistä maista, joka on pioneerina toiminut raja-aitojen poistamiseksi. Ja nyt on keskusteltu siitä, miten voidaan pidentää tätä 10 vuoden siirtymäaikaa 80 vuodeksi mit haluaisin kuulla teidän kantanne tähän kysymykseen. Minä kannatan itse vain kymmenen vuoden siirtymäaikaa. Sitten lyhyt kysymys vielä. Sellaiset henkilöt, joilla koulutustaso on alhainen ja sitten vammaiset ja mustalaiset, kaikki nämä ryhmät, miten te aiotte heidän työllisyystilannettanne parantaa? Merci beaucoup, Madame la Ministre, euh, Madame la Présidente. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Minä en haluaisi välttämättä toistaa jo tehtyjä kuultuja kysymyksiä, mutta kun puhutte 2020 agendasta, yksi keskeisimmistä aiheista tai teeme, teemoista on nuorisotyöttömyys. Tänä vuonna me olemme EU:ssa jo nousseet prosenttiin 21 nuorisotyöttömyydessä. Mutta jos tarkastelemme sitä, mitä ministeri Jimenez puhuu, jos puhutaan konkreettisista toimenpiteistä etnisille vähemmistöille. Nuoret sekä maahanmuuttaneet kuin myös etniset vähemmistöt kärsivät paljon enemmän työttömyydestä kuin muu väestönosa tai muut eurooppalaiset nuoret. Aiotteko te ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin kuuden kuukauden aikana tai osoittaa jotakin signaalia siitä, että nuorten tilanne parantuisi? Nuoret, jotka ovat maahanmuuttoperäisiä tai edustavat jotain etnistä vähemmistöä. Kiitos. Kiitos. Herra ministeri, olkaa hyvä. gracias, señora Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ensinnä, ensimmäinen kysymys liittyy työaikadirektiiviin. Siinä minulle esitettiin konkreettinen kysymys. Se, niin. me pyrimme löytämään sopimusta, joska joissakin konkreettisilla sektorilla, nimenomaan terveyssektorilla, terveydenhuoltosektorilla, Espanjan puheenjohtajakaudella pyrimme työstämään, jotta voimme päästä sopimukseen, konsensukseen neuvoston ja parlamentin välillä ja myös yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Me haluamme saada tästä direktiivin, joka tukisi kaikkia toimielimiä asianmukaisesti. Meillä on mahdollisuus huhtikuussa – ratkaista ehkä osittain tätä asiaa. Me olemme jo hahmotelleet tätä keskusteluissa. Me eh, prioriteetit ovat globaaleja tällä hetkellä ja vain jos on epäonnistuttu globaalisessa mielessä, niin sitten tarkastelemme tätä hypoteesia. Jos puhutaan nuorisotyöttömyydestä, luulen, että anteeksi, nuorisotyöttömyysteemasta ei voi odottaa mitään konkreettista, jos emme Euroopassa jatka puhumista kaikki samalla kielellä, että Euroopalla on tällä hetkellä hyvin läpileikkaava ongelma, joka koskettaa kaikkia maita enemmän tai vähemmän, mutta aivan erityisesti siitä kärsivät ensisijaisesti nuoret se todella koskettaa kaikkea siitä, mitä me olemme keskustelleet, mutta jos me emme ryhdy mihinkään lyhyen aikavälin toimenpiteisiin, niin nuoret varmasti kysyvät meiltä, että te puhutte ongelmasta, mutta mitä te, he voivat kysyä, että mitä te olette tehneet, jotta voisitte parantaa tilannetta. Eli sen takia uskon, että kun puhutaan strategista 2020, meidän pitää ottaa huomioon suhdanteet ja tehdä toimenpiteitä, jotka ovat pitkällä aikavälillä suunnattuja. Myös nuorisotyöttömyydessä niiden pitää olla kauaskantoisia, tai nuorisotyöllisyydessä niiden pitää olla kauaskantoisia. Jos puhutaan mikroluotoista, se voi olla hyvä viesti, se voi olla hyvää politiikkaa myös yrittäjien kannalta. Me tarkastelemme asiaa sillä tavalla, että tämä mikroluotto hanke voisi olla kestävä, hyvä, ja sitä voitaisiin hyväksyä, voitaisiin hyväksyä, sitä päästään mahdollisimman nopeasti konsensukseen kaikkea muuta pitää tarkastella koulutuksen kannalta ja työllisyyden kannalta. Nämä ovat niitä politiikkoja, joita pyrimme elvyttämään mahdollisimman paljon Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Tulevan uuden komissaarin kanssa me voimme tarkastella sitä, mitä näistä voidaan konkretisoida sillä tavalla, että todellakin voimme parantaa tilannetta. Ja lopuksi seuraava kysymys liittyy työn, anteeksi, työttömyyteen. Totta kai työttömyys on koitellut paljon kovemmin ja pahemmin maahanmuutto peräistä väestöä se, ja nuor, nuor, nuorisoa. Sen takia me pyrimme parantamaan tilan, tilannetta. Uskon, että nuori, joka maahanmuutto on peräinen, se haluaisi, hän haluaisi saada parempia mahdollisuuksia, mutta meidän täytyy lähteä kansalliselta tasolta liikkeelle, mutta halu, jos minä haluan antaa vastauksen nuorelle, niin ei hän, hänellä pitää olla hyvä koulutuspohja, hänellä pitää olla, mm, ja meillä pitää olla myös vastaus tarjota hänellä, mutta tämä on tärkeä ongelma, jonka te olette myös mieltäneet, tämä työttömyysaste, joka on noussut yli keskiarvon, siirrettävän keskiarvon. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvät edustajat. Mitä tulee tähän köyhyystilanteeseen, on aivan totta, että Euroopassa kansainvälisesti ajatellen meillä on paljon hyvinvointia ja rikkautta, mutta kuitenkin 80 miljoonaa köyhää. Meillä on täällä hyvin haavoittuvia yhteisöjä. On totta, että meidän velvollisuutenamme on edistää sellaista aktiivista julkista politiikkaa, jonka avulla voitaisiin pikkuhiljaa helpottaa tätä köyhyyttä ja syrjäytymistä, josta kansalaisemme kärsivät. Aivan kuten te tiedätte, on totta myös se, että sosiaaliturvapolitiikka kuuluvat kansalliseen toimivaltuuteen. Euroopan unionin tasolla kuitenkin työstämme politiikkojemme koordinointia. Meillä on avoin koordinaatiomenettely, joka on johtanut hyvin tuloksiin monilla aloilla. Yhdistämme kokemuksiamme ja näin pääsemme eteenpäin ja voimme tarjota yhä parempia suojeluun, sosiaalisen suojan standardeja. Toisaalta otamme poliittiselle agendalle sellaisia aiheita, jotka tuntuvat meistä erityisen tärkeiltä ja joiden avulla voimme tuntea ongelmat paremmin. Lisäksi voimme saada aikaan yhteiskunnallista valistusta ja poliittista ja valveutuneisuutta, jotta voisimme puuttua näihin ongelmiin. 21. toukokuuta, eh, tammikuuta aloitimme syrjäytymisen ja köyhyyden vastaisen teemavuoden – ja tuolloin pääministeri Zapatero komission puheenjohtaja Barroson kanssa lähetti viestin, joka koski sitä, että köyhyys otettaisiin poliittiselle agendalle, mutta lisäksi annettaisiin erityistä näkyvyyttä tälle asialle niin, että strategia 22 ja sosiaalinen kohesio otetaan keskeisiksi tekijöiksi, kun suunnitellaan uutta sosiaalista mallia. Teemme siis työtä avoimen koordinaatiomenettelyn pohjalta Euroopan unionissa, mutta äh, työskentelemme myös äh, eri maiden kansallisten aktiivisten poliitikkojen kautta ja näin olemme pikkuhiljaa päässeet äh, torjumaan tätä köyhyyttä omilla alueillamme. Edelleen mitä tulee vammaisiin henkilöihin, Olemme päässeet paljon eteenpäin viime vuosina. Ei ainoastaan siksi, että kussakin maassa on sellaista julkispolitiikkaa, jonka avulla on voitu taata heille ihmisarvoa ja taata heidän oikeuksien toteutuminen. Tämän lisäksi Euroopan unionilla on ollut kykyä mennä eteenpäin näillä aloilla. Kuten te tiedätte, komissio on nyt laatimassa strategiaa vammaisia varten tuleviksi kymmeneksi vuodeksi. Teemme yhteistyötä komission kanssa ja Trion kanssa niin, että voisimme edistää aktiivista työllisyyspolitiikkaa. Espanjassa teemme tätä työtä ja olemme yhdistäneet niitä politiikoita, ja, politiikoita jotka voivat hyödyttää myös muita maita, jotta voidaan edistää vammaisten henkilöiden työllistymistä. Edelleen järjestämme ministerikokouksen Espanjan puheenjohtajakaudella terveyden ja sosiaaliturvan alan ministerit kokoontuvat käsittelemään konkreettisia asioita, jotka liittyvät tähän strategiaan ja sellaisia uusia elementtejä, joiden myötä voimme mennä eteenpäin. Tämä kokous pidetään Saragossassa 19.5. Kaikkein tärkeintä on, että otamme mukaan ja kaikki eurooppalaiset vammaisjärjestöt. Pidämme erittäin tärkeänä sitä, että nämä järjestöt osallistuvat. Niiden myötä voimme edistää heidän oikeuksiaan siitä näkökulmasta, joka heille itselleen on tärkeä. Edelleen haluaisin todeta, että Belgia puheenjohtajavaltio on tekemässä hyvin työtä köyhyyden, köyhyyttä koskevissa asioissa ja olemme pääsemässä konkreettisiin johtopäätelmiin myös Unkarin puheenjohtajavaltion kanssa olemme työstäneet näitä asioita. Joten koordinaatio sujuu erittäin hyvin ja se takaa meille konkreettisiin, konkreettisiin tuloksiin ja tavoitteisiin pääsemisen. Kiitoksia. Gracias, señoría, por las aportaciones y por el interés. Kiitos siitä, että te olette olleet niin kiinnostunut tasa-arvokysymyksistä. Ja tämä direktiivi, joka liittyy syrjimiseen, me täytyy, että mikä tahansa syrjiminen on kaikista ilmiselvää. Se edustaa, se merkitsee epäoikeudenmukaisuutta ja mehän Euroopassa haluamme rakentaa puolusta oikeuksia. Me uskomme kansalaisiin kansalaisuuteen ja sen takia me haluamme edetä. Me olemme todella sitoutuneita tähän direktiivin työstämiseen ja ihan konkreettisesti, jos puhutaan myös vammaisista erilaisissa jäsenvaltioissa, me olemme nähneet, mitä siinä on seurauksia, kun me haluamme ottaa huomioon YK <clears throat> julistuksen vammaisten oikeuksista. Meidän täytyy ajatella myös aikarajoja, meidän täytyy ajatella määräaikoja. Me haluamme myös ajatella infrastruktuuria, me haluamme neuvotella ja tässä mielessä me olemme työstämässä tätä. On totta, totta kai, että meillä on paljon varauksia. Me keskustelemme paljon neuvostossa Espanjan puheenjohtajakaiden ja myös tammikuussa puhuimme Eh, jo tästä helmikuussa keskustelemme lisää, me puhumme lisää, haluamme selkeyttää tätä ajatus, ajatuksia, käsitteitä. Meillä on paljon vaikeuksia ja neuvostossa me olemme valmiita jo vähän ennakoimaan vastauksia neuvotteluihin, mutta kuitenkin me toivomme, että saamme paljon eh, yhteistyötä teiltä. Olette niin kuin samassa veneessä, samassa juonessa meidän kanssa. Mm, mitä tulee parisuuden väkivaltaan, jonka Roa Lintal esitti. Totta kai väkivalta esiintyy, parisuhteen perheväkivalta esiintyy, mutta tämän kuuden kuukauden aikana me haluamme todella keskittyä tähän naisiin kohdistuvaan väkivaltaan vastaan. Meillä on myös perheväkivaltaa, ei ainoastaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, mutta naisiin kohdistuva väkivalta on ennen kaikkea keskiössä. Ei se rajoitu vain eu rajojen sisäpuolelle. Me haluamme viestittää tätä myös rajojen ulkopuolelle. Me haluamme todella puhua siitä väkivallasta, joka liittyy tunneelämän piiriin, mutta meidän täytyy myös keskustella seksuaalisesta hyväksikäytöstä, että naista ei mielletetä tavaraksi hyödykkeeksi. Me haluamme poistaa tämän orjuuden, josta on tullut todellisuutta tällä vuosisadalla. Meidän se täytyy myös todella suhteuttaa tähän orjuuden vastaisen taisteluun, johon, johon me miellämme myös tämän sukupuolisen orjuuden. Se on kaikenlaista, se on väkivaltaa, joka kohdistuu naisiin ja nainen on useimmiten tämän väkivallan kohde. Tämä on Espanjan puheenjohtajakauden yksi tärkeimmistä prioriteeteista. Täällä on puhuttu myös palkkaerosta, se on todellisuutta, se on kestämätön, sietämätön tilanne, se on syrjintää. Me haluamme vähittäin poistaa tämän palkkaeron. Se on myös uutta strategiaa Euroopassa. Me myös miellämme sen, että ei riitä ainoastaan, että säädetään lakeja. Meidän pitää myös perustaa valvontamekanismeja, jotta voimme todella todentaa, että sopimuksia noudatetaan, niitä toteutetaan. Tässä mielessä Espanja on lähtenyt tehokkaasti liikkeelle. Me olemme työstäneet sosiaali- ja äh, tasa-arvoministeriössä pöytäkirjoja. Me olemme halunneet todeta, miten paljon Espanjan yritysmaailmassa on todella palkkaeroja. Me haluamme todella taata valvontamekanismien avulla tämän toteutumisen. Se on välttämätöntä. Me haluamme myös poistaa eri epätasa-arvon koulutuksessa ja viestinnässä, yleensä viestintäpolitiikassa. Meillä on Valensiassa viestintäministeriöiden, anteeksi, tasa-arvoministeriöiden epävirallinen tapaaminen helmikuussa. Siellä tullaan laatimaan mietintö, jossa puhutaan palkkaeroista palkkaeroista mietintö on ennakoiva, joka tulee olemaan pohjana Belgian puheenjohtajakaudelle, joka on Belgian puheenjohtajakauden keskeisenä tavoitteena tämä palkkaerojen poistaminen. Me työstämme, eli meillä on tämmöinen 18 kuukauden koordinoitu työohjelma Troikan kanssa, koska me haluamme parantaa jatkuvuutta, koherenssia ja vakautta. Merci beaucoup. Nous en venons au troisième. Kiitos. Tämä oli sitten annetaan kolmas kysymysryhmä, herra Richard Raud ja Jorva Vallin vielä uudestaan. Herra Vallin. Gracias. Bienvenidos sean los representantes. Haluan toivottaa tervetulleeksi Espanjan ministerien edustajat. Kun Espanjan puheenjohtajakausi päättää, niin varmasti olemme äärimmäisen tyytyväisiä. Ainakin me toivomme niin. Useat kollegat ovat jo kysyneet sitä, mitä minunkin mielessäni liikkui mutta haluan kysyä ministeri Korbacholta, joka on ollut hyvin antelias, kun hän puhui Lissabonin strategiasta, mutta ei tänne sallia sitä, että strategia 2020 muuttuisi samanlaisiksi tuhannen ja yhden yön tarinoiksi, joita meillä on kuullut täällä paljon, kun meillä on täällä paljon strategioita. Mehän tiedämme, että ei mitään ole saatu aikaan viimeisten vuosien aikana monista strategioista, joista on puhuttu. Me haluamme todella nyt kourin tuloksia. Minä haluaisin, että ministeri mainitsisi kansainvälisen työjärjestön, eli ILON, koska siellähän puhutaan asioista. Tämä kansainvälinen järjestö, joka perustettiin vuonna 1919, silloin ei vielä ollut olemassa näitä tyypillisiä esimerkkejä, kun esimerkiksi tämä työaikadirektiivi, joista Alejandro puhui. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että myönsitte, että ilo on todella olemassa, koska kaikki jäsenvaltiot ovat lähestulkoon allekirjoittaneet ilon sopimukset, liittyneet niihin sitten haluan puhua viimeiseksi ministerille, jolla on niin kaunis nimi, Viviana. Te puhutte täällä palkkaeroista. Olisiko hyvä suositella jäsenvaltioille, että ne luopuisivat siitä palkkasopimuspolitiikasta, jota on harjoitettu vuosien ajan, joka tarkoittaa sitä, että miehet lähtevät työhön suurimmassa määrin. Tässä, tähän on kirjoitettu niin, että miehen palkan pitää olla niin ja niin paljon, jotta se kattaa koko perheen menot, jotta sillä voidaan taata, taata perheen palkkamenot. Minä toivoisin, että tämä häviäisi pois tästä meidän tulevaisuudestamme ja horisontistamme. Kiitos. Ehkä sitä kannattaa vaan muuttaa sanoa, että miehen tai naisen palkan pitää kattaa koko perheen menot. Rova Karimandeli Jarova Mora. Keli. Bienvenue. Päivää ja tervetuloa. Onnea ja rohkeutta toivotan teille, koska työsarkaa on. Yksi suurimmista haasteista on se, miten sovitetaan yhteen Eurooppa ja kansalaiset. Kuitenkin 10 prosenttia eurooppalaisista ei äänestänyt, koska Eurooppa ei enää vastaa heidän perustarpeisiinsa on sitten kyse työllisyydestä tai asunnosta tai, tai työolosuhteista. Minulla on hyvin yksinkertainen kysymys. Kaikkihan sanovat, että Lissabonin strategia on todellinen epä, epäonnistuminen, floppi. Ja nyt sitten 2020 äh, strategiassa käytetään samoja mittareita kilpailukyky esimerkiksi. Ja minä kysyn nyt sitten, aiotteko te kyseenalaistaa tämän kasvun käsitteen. Mistä kasvusta nyt puhutaan? Tuottavuuden kasvusta, joka ei ole ollenkaan riitä, koska nyt työntekijöitä puristetaan niin kuin sitruunoita ja sitten heitetään pois niin kuin kertakäyttönenäliinat. Vai oletteko ajatellut mitään uusia mittareita tai indikaattoreita, joilla hyvinvointia voidaan mitata? Toinen kysymykseni liittyy tähän sosiaaliseen kriisiin, koska se käy yhtä jalkaa ympäristökriisin kanssa. Jos halutaan luoda työllisyysnäkymiä, joita ei voida siirtää, jotka ovat kestäviä ja sellaisia, työolosuhteita, jotka ovat kestäviä, niin me tarvitsemme joitakin ympäristöindikaattoreita myös. Aiotteko te luoda jonkun näköisiä mittareita sille, miten näitä vihreitä työpaikkoja sitten määritellään ja, ja, ja luokitellaan? Te puhuitte äsken köyhyyden teemavuodesta No se on aika vaikea, koska Lissabonin eh, strategialla piti 2010 mennessä köyhyys poistaa. Mutta konkreettisesti, eh, oletteko edelleen ajatelleet eh, vähimmäistulotasoa, energialähteiden epävarmuutta, asuntojen epävarmuutta? Ja sitten ihan lopuksi vielä puheenjohtaja. Aiotteko te viedä eteenpäin konkreettisia ehdotuksia. Kiitos. Mä... Kiitos rouva Elisabeth Moran ja herra Pupakis. Olkaa hyvä. Si, madame la présidente. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymykseni liittyy vammais, vammaisiin. Tehän sanoitte, on, että onneksi on sellaisia julkisia poliitikkoja, joilla pyritään torjumaan tai ponnistellaan vammaisten syrjinnän, syrjinnän poistamiseksi on olemassa tiettyjä kiintiöitä työpaikoillakin vammaisien työllistämiseksi, mutta näitä ei kuitenkaan täytäntöön panna. Nyt yksityinen kysymys. Mikä, mitä teette, jotta julkiset politiikat kentällä toimenpantaisiin niin, että myös vammaisille saadaan työpaikkoja? Toinen kysymys ministerille ministeri Gorbacholle, nimittäin sosiaalisen syrjäytymisen ja nuorten syrjäytymisen poistaminen. Nuorten työttömyyden on sanottu olevan suhdanteista johtuvaa, mutta en ole samaa mieltä. Nimittäin se on rakenteellista työttömyyttä ja se on niin kauan kun me annamme mahdollisuuden nuorten jäädä pois koulutuksesta ilman, että heillä on papereita kädessä. Ja tämä johtaa siihen, että nuoret jäävät rakennetyöttömiksi, joka syrjäyttää heidät yhteiskunnasta, työmarkkinoilta ja joka heidät sitten syrjäyttää oikeastaan kaikesta. Mitä te aiotte tehdä sen, sen välttämiseksi, että nuoret jäävät ilman papereita, ilman pätevyyttä tämä ei ole kansallinen ongelma, se on eurooppalainen ongelma ja senpä takia sitä pitää Euroopan tasolla, ää, Euroopan tasolla käsitellä. Sitten vielä rouva puheenjohtaja yksi kysymys, joka liittyy ää, tasa-arvoon, miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon. Ministeri Aido sanoi, että naiset ovat jäljessä palkkatasolla. No, tämä ei tarkoita pelkästään palkkoja, vaan myös urakehityksen jälkeen jäämistä. Ja senpä takia naisia eläkkeelle siirtymisen vaiheessa syrjitään. Mitä te aiotte konkreettisesti tehdä puheenjohtajakaudellanne, jotta voidaan estää se, että naisten urakehitys on jäänyt jälkeen miesten siitä? Kiitos herra Pupakki seuraavana ja sitten minä itsekin ajattelin puhua, mutta annan muille puheenvuoron, jotka ovat puheenvuoroa pyyntäneet. Ja sen jälkeen herra Pulpakis ja Rova Pisito. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τους κυρίους Υπουργούς για τη διάθεσή τους να μας ενημερώσουν. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän ministereitä siitä, että he ovat tulleet tänne kertomaan meille tilanteesta. Ottaen huomioon jäsenvaltioiden korkea työttömyys, taso on tarpeen luoda uudet puitteet työttömyyden torjumiseksi, kriisin välttämiseksi, sen syvenemisen välttämiseksi, jotta voitaisiin välttää tilanteen paheneminen. Haluaisin esittää kaksi kysymystä. Haluaisin tietää, mitä puheenjohtaja valtio aikaa tehdä, jotta tuettaisiin eh, pienituloisia kansalaisia muun muassa nostamalla työttömyyskorvauksia ja vahvistamalla sosiaaliturvaa, erityisesti lääkärin hoitoa koskevaa turvaa. Toisin, toinen kysymys. Haluaisin tietää työllisyyspolitiikasta ja uusien työpaikkojen luomisesta ja ammattikoulutuksen suuntauksesta, uudelleen kouluttamisesta. Nyky tarpeet huomioon ottaen, mitä aiotte tehdä? Kiitoksia. Herra Bisato. Grazie. Kiitoksia. Komission puheenjohtaja Barroso ja Andor ovat käsitelleet maahanmuuttoa erittäin pinnallisesti. Tiedämme, että Espanjan hallin, keskushallitus on menneisyydessä käsitellyt laitonta maahanmuuttoa hyvin väkivaltaisella tavalla, enkä viittaa ainoastaan 30.2005 tapahtuneisiin tappotapauksiin Melijassa. Espanja, Italia ja Kreikka ovat kaikki maita, joilla on ongelmia maahanmuuton kanssa. Olisiko nyt lop- lopultakin syytä puuttua asiaan Euroopan tasolla niin, ettei sitä jätettäisi ainoastaan yksittäisten maiden harteille. Mitä sitten tulee maahanmuuttoon ja työhön, voin var- va- vakuuttaa teille, että Italiassa ja varmaan monissa muissakin maissa italialaiset eivät pidä maahanmuuttoa resurssina, niin kuin Kreikassa tai Espanjassa, koska valitettavasti työtä ei ole. Työttömiä on, eurooppalaisia työttömiä on valtavasti. Onko näin herkkä taloudellinen tilanne oikea hetki pysäyttää Euroopan ulkopuolelta tuleva maahanmuutto, koska meillä on miljoonia ja miljoonia eurooppalaisia ilman työtä? Merci beaucoup. Kiitos. No niin, ministerit, ennen kuin annan teille puheenvuoron, halusin vain täydentää ehkä hieman kollega Favorin kysymystä, joka liittyi ähm, kansainvälisen työjärjestön sopimuksiin koska meillä on uusi juridinen kehys nyt Lissabonin sopimuksen myötä ja sen sijaan, että käyttäisin tätä ratifiointimenettelyä jokaisessa maassa, joka johtuu, johtaa tämmöiseen variaabelin geometriaan, niin kuin tiedätte, ilon sopimusten osalta, ja nythän EU voi olla tällaisten kansainvälisten sopimusten allekirjoittajataho, ja tätä kysymystä ehkä voisitte myös kosketella koska meillä on nyt mahdollisuudet tähän. Haluatteko vaihtaa järjestystä tällä hetkellä? Me menemme aina istumajärjestyksessä, mutta annetaan herra Gorbacholle ensimmäisen puheenvuoron. Ei kun naapurille. Bueno, muchísimas gracias. Kiitoksia. Mitä tulee tähän edustaja Flatin kommentin. Haluaisin kiittää siitä ja on aivan selvää, että se tullaan ottamaan esille ILOssa. Mitä sitten tulee tähän toiseen kysymykseen? 17 prosentin palkkaero naisten ja miesten välillä on merkittävän naisten määrä tehtävissä on hyvin vähäinen, vain kolme prosenttia johtotehtävistä Euroopan unionin pörssiyhtiöistä on naisia. Yksi kymmenestä hallintoneuvoksissa on naisia. Kuitenkin meillä on tietoja, jossa mm, kuvaillaan naisten koulutustasoa. Se on eksponentiaalisessa nousussa. 70 prosenttia yliopisto-opinnot päättävistä Euroopan unionissa ovat naisia ja he myöskin suoriutuvat paremmin tuloksin kuin miehet. On myös otettava huomioon 2020 strategiaa ajatellen sukupuolin näkökohta horisontaalisesti kaikissa työllisyyden vaiheissa, työn saamisessa, ylennyksissä, pysyvyydessä ja niin edelleen. Tämä kaikki varmasti tulee tekemään hyviä vaikutuksia. Ajatellen naisten, naisten työllisyystilannetta sitten eläköitymisiässä. Muy bien. Bueno, en primer lugar. Kiitoksia. Ensimmäiseksi haluaisin kiittää herra Palmria. En tiedä, osaanko oikein lausua tätä nimeänne, mutta haluaisin joka ta- tapauksessa kiittää teitä puheenvuorostanne. Otitte esille todella tärkeän asian. Toivon ja luotan siihen, että lopputulos ei ole se, jo, jota te hahmottelitte niin, ettei tästä tule mikään mikään tuhannen ja yhden on tarina. Jos haluamme, että Euroopan unionin instituutiot lähenevät Euroopan unionin kansalaisia, niin toimielimet eivät voi jättää kansalaisten ongelmia ja kieliä syrjään. Joskus on ajateltava konkreettisia asioita, vaikka ongelmia onkin, on helppo päästä yh- yhteisymmärrykseen yleisellä tasolla, mutta on hyvin vaikeaa saada päätöksiä konkretisoitua. Olemme nyt aloittamassa uutta vaihetta. Meillä on uusi sopimus, vahvistettu parlamentti, jolla on enemmän kapasiteettia toimia, enemmän päätösvaltaa. Uskon, että meidän on kaikkien nyt ponnisteltava niin, että emme jatkaisi samaan tyyliin kuin ai, aikaisemmin. En tietenkään halua kritisoida ketään, vaan todeta vain tosiasian. Espanjan puheenjohtaja valtion puolesta olisi naivia sanoa, jos väittäisin, että muutamassa kuukaudessa ratkaisimme kaikki ongelmat, mutta uskon, että kuuden kuukauden aikana tullaan keskustelemaan kahdesta asiasta. Ensinnäkin ajatuksista, ideoista ja sitten direktiivistä. Uskon, että molemmilla tulee olemaan yhtä paljon painoarvoa tämän kauden aikana, koska luomme perustan sille Euroopalle, jota haluamme nyt rakentaa. Espanja puheenjohtajavaltiona ei ainoastaan tuo omia ajatuksia, vaan antaa kaikupohjaa sille, mitä Euroopan unionissa pyydetään ja pyrkii johtamaan keskustelua ILOsta. Espanjan puheenjohtajavaltiona valtiona on vakuuttunut siitä, että Euroopan unioni on ILOn aktiivinen jäsen ja tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Meidän on pohdittava näitä asioita globalisoituneessa maailmassa. Ne liittyvät talouteen ja työllisyyteen. Ne emme voi pohtia näitä asioita ilman, että mukana ovat myös ne, joilla on tällainen globaali visio. Tästä puhuin aikaisemminkin kesäkuussa Meillä on ILOn yleiskokous, jossa es- Espanjan puheenjohtajavaltio käyttää myös puheenvuoron. Ja ennen G20-kokousta pyrimme vielä kokoontumaan uudelleen ILOn kanssa. Toisen, toisesta kysymyksestä siinä otettiin esille aiheita, jotka liittyvät tähän, ra, tähän Euroopan ja kansalaisten lähentämiseen. Se on haaste, josta aina puhumme. Minä uskon, että sitä on edelleen pohdittavaa. Me olemme murroksessa, meillä on paljon muutoksia. On pidettävä kiinni siitä, että, että talouden kasvun alttarille ei uhrattaisi tätä hyvinvoinnin Eurooppaa. Me, Euroopan unioni on malli globalisoituneessa maailmassa. Meidän taloutemme, vapautemme, demokratiamme, alue ja, ja hyvinvointimme on malli esimerkki. Meidän on kaikkien tehtävä työtä tämän puolesta. Ilmastonmuutos on toki todellisuutta, se on ilman selvää. Meidän on tehtävä työtä niin, että pidämme sen mielessä. Tulevaisuuden työpaikkojen ja vihreiden työpaikkojen on päästävä näkymiin ja niiden on näyttävä myös tässä 2020-strategiassa. Syrjäytymisen torjunta-asiassa ehkä ilmaisin itseäni huonosti. Meidän on ryhdyttävä sellaisin suhdannetoimiin, että voitaisiin välttää nuorisotyöttömyyden muodostumisen rakenteelliseksi ongelmaksi Euroopassa. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että jos keskustelemme ainoastaan 2020 agendasta ja pohdimme, millainen Eurooppa olisi vuonna 2020, kuvittelemme sitä, kuvailemme sitä ja sitten luulemme, että Eurooppa todella on sellainen vuonna 2020 ja näin ei kuitenkaan käy. Meidän on syytä katsoa Eurooppaa vuonna 2010-2011. Voi olla nimittäin, että lyhyen aikavälin odotukset muuten eivät toteudu. Tämä nuorista sitten pätevyyksistä. Tämä on erittäin tärkeä asia koulutuksen ja työllistymiskoulutuksen säilyttäminen ja ammattipätevyyksien tunnustaminen. Yritän hyvin lyhyesti puhua sitten uusi, uudet laadukkaan työllisyyden puitteet, sosiaalipolitiikan vahvistaminen, täällä puhuttiin tuista. Haluaisin mielelläni puhua sosiaaliturvaverkostosta, joka kriisiin aikoina on syytä levittää, koska e, kriisin aikana ihmiset joutuvat helpommin syrjäytymisen reunalle, joten puheenjohtajavaltio toki tulee tukemaan sosiaaliturvapolitiikan säilyttämistä ja vahvistamista. Pian pääsen loppuun. Puheenjohtaja, anteeksi vain, kun puhun nyt vähän pidempään kuin mitä te suosittelitte alussa maahanmuutosta. Mielestäni meidän on syvennettävä tätä eurooppalaista maahanmuutto- ja pak- pak- mm, turvapaikkaa. Sopimusta komissio on sitä arvioimassa jäsenvaltioiden kanssa. Kesäkuussa on hyvä hetki katsoa tämän sopimuksen tuloksia. Ehkä ei pitäisi niin puhua maahanmuuton jarruttamisesta, vaan on panostettava lailliseen maahanmuuttoon, säännönmukaiseen maahanmuuttoon, koska maahanmuutto liittyy työmarkkinoihin, olisi toimittava niin, että työmarkkinat määrittelisivät eh, maahanmuuton tarpeet. Eh, jos maahanmuutto on eh, laillista ja säännönmukaista, niin tällainen maahanmuutto tulee hyödyttämään Euroopan kehitystä ja näin ollen maahanmuuttajien pitää hyötyä samoista oikeuksista kuin Euroopan unionin kansalaisten. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Ja sitten viimeinen kysymyskierros. Vaadiko Rova anteeksi. Eh, puheenjohtaja, mutta minulla olisi kysymys, jonka on hyvin tärkeä, johon, että vastaa, kun puhutaan työllisyydestä ja vammaisten oikeuksista yleensä – jos puhumme vammaisiin suuntautuvasta politiikasta, minä tiedän, että parlamentissa tähän keskitytään paljon, mutta asian on olemassa kolme tasoa. Meillä on olemassa kansallinen taso, meidän täytyy työstää kaikissa maissa. Meillä pitää olla julkista, yleistä, tehokasta politiikkaa, jotta voimme todella varata riittävästi tilaa paikkoja vammaisille. Näinhän me toimimme jo kaikissa maissamme. Aina se ei toteudu niin kuin pitäisi, mutta joka päivä on enemmän ihmisiä, jotka kuuntelevat, jotka toimivat ja jotka todella varaavat näitä paikkoja julkisesti näille vammaisille. Ja tällä hetkellä Espanjan kokemus on ainakin se, että joka kerta on enemmän yksityisiä yrityksiä, jotka varaavat ottavat huomioon vammaiset ihmiset. Työministeriössä on myös käynnistetty tämmöinen ohjelma, verotuspoliittinen kannustinohjelma. Mutta jos puhumme eurooppalaisella tasolla, on myös tärkeää, että me työmme työtä eurooppalaisen strategian tiimalta tulevan kymmenen vuoden aikana vammaisten henkilöiden suhteessa komission kanssa. Tulemme tekemään yhteistyötä ja tekemään yhteistyötä Belgian kanssa tulevaisuudessa. Meillä, pitäisi, meillä on ministeritapaaminen Saragossassa. Me voimme myös laatia konkreettiset suunnitelmat tälle erityisryhmälle, mutta me emme saa myöskään unohtaa, että meillä on tällä hetkellä erittäin hyvä instrumentti se on y- käytössämme, se on YK julistus joka koskettaa vammaisia ihmisiä. Se on hyvin voimakas, hyvä instrumentti ja meidän pitäisi käyttää sitä maissa. Minä puhun täällä teille, te edustatte useita maita. Se kuuluu meidän juridiseen, niin se kuuluu meidän oikeusjärjestykseen, meidän oikeuskäytäntöömme. Totta kai meidän täytyisi pystyä hyödyntämään sitä vammaisten hyväksi. Tämä on myös yksi niistä sitoumuksista, joka velvollisuuksista, joita meillä on, jotta todella vammaiset pääsisivät työelämän piirin, jotta he pääsisivät konkreettisesti työpaikalle. Meidän täytyy myös parantaa koulutus- ja tiedotuspolitiikkaa, joka on suunnattu vammaisille jo ja ihan viimeiseksi, rouva puheenjohtaja, minä pyydän anteeksi. Yksi kysymys, johon vastasi jo ministeri Gorbachev. Minä haluan muistuttaa, että 50 vuoden kuluttua 2060. Me ajattelemme jo niin pitkälle. Varmasti tuolloin tulee olemaan 152 miljoonaa ihmistä, jotka ovat yli 65-vuotiaita. Eli sen takia me tarvitsemme aktiivista työväestöä, me tarvitsemme väestöä, me tarvitsemme maahanmuuttoperäistä väestöä. Tämä ei saa unohtua meiltä. Kiitos. Madame Plom. Kiitos Raula. Plom ja sitten Kosta. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc uh, și eu să Kiitos. Niin, haluaisin toivottaa tervetulleeksi Espanjan ministerit paikan päälle, jotka siis ovat täällä puheenjohtajan edustajana ja haluan todella onnitella teitä teidän kunnianhimoisesta ohjelmastanne, joka on varsinkin sosiaaliselta puolelta hyvin kunnianhimoinen. Niin ministeri Corbacho, te sanoitte, että nyt pitää määritellä lähivuosien tulevaisuutta, mutta myös vuoden 2020 tilannetta. Ne tavoitteet, jotka teillä on sosiaalisella alalla ohjelmassanne, ne tavoitteet, joiden osalta meilläkin on paljon sanavaltaa täällä parlamentissa, varmistavat tulevaisuutemme varmasti vuoteen 2020 mennessä – kunhan tämä strategia saada valmiiksi. Ja tässä yhteydessä haluaisinkin kysyä teiltä, että koska tänään tässä valiokunnassa äänestetään tärkeästä lausunnosta, joka koskee raskana olevien ja äskettäin synnyttäneiden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamista koskevaa direktiiviä, niin haluaisin kysyä, mikä on puheenjohtajan puheenjohtajamaan lähestymis- tai kanta tähän direktiiviin, siis joka liittyy äitiyslomaan. Sitten viime viikolla Strasbourgissa äh, pääministeri Savatero toi esille Euroopan sosiaalisen sopimuksen. Nyt haluaisin kysyä, mikä on Espanjan puheenjohtajamaan kanta tähän eurooppalaisen sosiaalisopimukseen. Kiitän teitä ja toivotan paljon onnea. Occasion pour la présidence espagnole de préciser niin tietenkin Sabateron eh, eh, eh, ohjelma tuli esille, esille jo tuolla Strasbourgissa. Aivan lyhyt kysymys. Tätä on sivuttu jo, mutta ehkä tässä asiassa voitaisiin edetä ehdotusten myötä myös Espanjan puheenjohtajuuskaudella. Kiitokset kovasti kolmelle ministerille ja ylipäätään näistä ponnistuksista, joihin nyt pyritään puheenjohtajakaudella. Puhun nuorisotyöttömyydestä, mutta myöskin nuorten tarjoamista mahdollisuuksista. Niin kuin tässä kollega totesi, pitää paikkansa, että nuoret työmarkkinoilla ovat rakenteellinen ongelma. Ja pitkälti tämä koskee eri sosiaaliluokkien nuoria eh, ihmisiä. Eli tämä on pidettävä mielessä. Ja katsoisinkin, että kun koordi, avointa koordinaatiomekanismia tarkastellaan ja mahdollisia työllisyysdirektiivejä, olisi tärkeää ymmärtää, eh, kuinka tämä nuorten kysymys liittyy kaikkiin politiikan aloihin komission valkoisessa kirjassa, joka käsittelee eläkejärjestelmiä, nuorten eh, tilanne tulisi olla etusijalla. Ja niin kuin tässä ministeri totesi, tarvittaisiin suojaverkkoa, joka olisi koko ihmisen eliniän olemassa. Ja sitten kannustimet yrityksille, jotka työllistävät nuoria. En tiedä, voidaanko puhua siitä, että valtion tukia ei voitaisi eh, suhdannepohjaisesti hyödyntää varsinkin kun pyritään siihen, että yritykset työllistäisivät enemmän nuoria. Ja sitten parisuhdeväkivalta. Tässä tarvitaan tällaista poliittista miksiä selvittämään tätä asiaa, eli välitistä, välillistä toimin, välitöntä toimintaa. Ja sitten on tarkasteltava sitä, miten nämä sukupuoli ja muut kysymykset otetaan tähän ylipäätään mukaan. La pari kysymystä liittyen 2020 strategiaan. Tehän sanoitte, että tässä valiokunnassa on hieman huolta siitä, minkä luonteinen tämä komission ehdotus tällä hetkellä on. Tietenkin se on kirjoitettu nyt ennen kuin uusi komissio edes on virassa, mutta se myös pistettiin julkisuuteen ennen sitä. Mutta työllisyyskysymyksen osalta ja niillä sektoreilla, joita, joita nyt kutsutaan työmarkkinoiksi, niin nuorten on vaikea päästä markkinoille, työmarkkinoille ja yli 55-vuotiaiden on vaikea säilyttää työpaikkansa. Ja sitten tässä välissä tämä kasvun näkymä alle 2 prosenttia tarkoittaa, että työpaikkojen luominen tulee olemaan hyvin vaikeata. Oletteko samaa mieltä kuin me täällä, että jos kansalaiset halutaan, kansalaisten halutaan luottavan tähän strategiaan, niin työllisyyden pitäisi olla ehdoton prioriteetti, eikä se jäämä, joka jää kilpailukyvyn kehittämisen jälkeen käsimme. Toinen kysymykseni liittyy liittyy siihen, miten eläkeoikeuksia voidaan siirtää Euroopan unionin sisällä. Tiedätte, että Lissabonin sopimuksella tuli uusi oikeusperusta näille neuvotteluille, joiden perusteella voidaan, voidaan olettaa parempia oikeuksia syntyvän. Miten Espanjan puheenjohtajana aikoo viedä eteenpäin asiaa komission suuntaan, jotta tilanne saataisiin mahdollisimman äkkiä ratkaistua? donne la parole pour euh, ja ministereille vastausvuoro näiden viimeisten kysymysten osalta. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, ensimmäinen kysymys koskee asia, johon vastaa kollegani Trinia Jimenez, tai ensimmäiseen osaan tästä kysymyksestä. Toinen viittasi tähän sosiaalisopimukseen, johon pääministerimme viittasi aikaisemmin. Olemme jo järjestäneet kokouksia huomenna Barcelonassa. Järjestämme sosiaalitraikan kanssa kokouksen Tänään iltapäivällä on ensimmäinen tapaaminen tämän kyseisen sosiaalitroikan kanssa Barcelonassa ja huomenna on saman kokoonpanon epävirallinen kokous ja minäkin olen siellä läsnä. Puheenjohtajavaltio on kokoontunut työmarkkinaosapuolten kanssa ja on aivan selvää, kun puhumme sosiaalisesta sopimuksesta, sanomme, että talouskriisi ja työllisyys on käsiteltävä juuri tässä yhteydessä ja niille on, ja on annettava mahdollisuus osallistua niille, jotka todella edustavat työntekijöiden ja työnantajien kantaa. Nuorten mahdollisuuksien lisääminen, tästä olen aivan yhtä mieltä, sillä on laajat vaikutukset. Emme voi sanoa, että nuoria, nuoret kärsivät vain työttömyydestä. On totta, että kun nuorilla on huono koulutus ja koulu jää kesken, niin työttömyys on yhä vakavampi uhka. Ja näille tällaisille nuorille tulevaisuuden haasteisiin ei liity ainoastaan työpaikan löytäminen, vaan myös koulutuksen löytäminen Meillä meidän on pidettävä kaksi ajatusta mielessä. Kun nuori ei ole suorittanut koulutusta loppuun, työpaikan on liityttävä koulutukseen on motivoittava nuori palaamaan koulun penkille. Mutta kun nuori on jo suorittanut koulutuksensa loppuun ja työpaikkaa ei vaan löydy, niin siinä tarvitaan kannustavaa politiikkaa kaikki toimet, joilla kannustetaan nuorten työllistämistä, ovat tervetulleita. Sitten näistä vaikeuksista puheenjohtaja pohtii nuorten vaikeuksia saada työtä. Olen yhtä mieltä tästä pohdinnasta, mutta on aivan selvää, että tähän pohdintaan, tässä pohdinnassa piilee 2020 strategia ja taloudellinen kriisi koska kriisi loppuu. Sitten kun rahoitukselliset ongelmat ovat päättyneet, niinkö, vai silloin kun uuteen talouteen saadaan kapasiteettia luoda niitä työpaikkoja, jotka kriisi tuhosi. Tästä meidän käsittääksemme on kysymys. Ei kriisistä pääse, päästä yli ennen kuin työmarkkinoille pääsevät ne miljoonat jotka menettivät työpaikan kriisin takia. Mutta saattaisi olla houkutusta pitää kriisi päättyneenä jo sitten, kun rahoitusjärjestelmät selviävät kriisistä. Jos tänään päivänä puhutaan Lissabonin strategiasta, eikä siinä yhteydessä puhuta äh, työllisyysstrategiasta suuren prioriteettina, niin se olisi täysin käsittämätöntä kaikille kansalaisille. Joten aivan päällimmäisenä kysymyksenä tässä 2020-strategian pohdinnassa on oltava se, minkä vastauksen Eurooppa antaa tälle tärkeimmälle ongelmalle, joka koskee sen kansalaisia nimittäin tähän työllisyysongelmaan. On myös pelkoa niillä, jotka tänä päivänä ovat töissä, pelkäävät, että menettävät työpaikkansa tulevaisuudessa joko kriisin takia tai taloudellisten mallien muuttumisen takia eläkeasiasta sitten puheenjohtajavaltio on ilmaissut halunsa tehdä yhteistyötä ja työstää tätä uutta aluetta, joka nyt luodaan uuden oikeusperustan johdosta. Kiitoksia puheenjohtaja. Sí, gracias, presidenta, para responder a la cuestión. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vastata tähän kysymykseen, joka koskee äitiyslomadirektiiviä. Minä, neuvoston kiertävä puheenjohtajavaltio tukee täysin tätä ehdotusta, jonka tarkoituksena on suojella äitien raskaana olevien naisten terveyttä, jotka menevät synnyttämään tai jotka, ovat, jotka imettävät. Meidän on saatava tämä direktiivi voimaan, on pyrittävä tasapainoon keskeisten tekijöiden kanssa. Ensinnäkin äitiysloman pituus, korvaukset, korvauksen määrä, naisten työoikeuksien takaaminen raskauden ja äitiysloman päättymisen välillä ja hänen valinnan vapautensa hetkellä, kun äitiysloma aika alkaa. Mielestämme mm, tässä pitää olla joustavia ja ottaa mukaan yhteisvastuu. Tämä direktiivi on prioriteetti Espanjan puheenjohtajavaltiolla. Olisimme halunneet ryhtyä tekemään sen kanssa työtä jo alusta asti, mutta kunnioituksessa parlamenttia kohtaan päätimme, että odotamme tämän valiokunnan mietinnön sekä naisten asioiden valiokunnan mietinnön 25. helmikuuta. Sitten kun olemme saaneet nämä asiakirjat niiden äänestysten perusteelta, tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä komission ja parlamentin kanssa ja toivomme, että voimme harmonisoida raskana olevien eh, ja imettävien naisten eh, oikeuksia kaikkialla Euroopan unionissa. Eh, Madame le ministre, monsieur... Hyvät ministerit, suurkiitos osallistumisesta tähän keskusteluun. Näette, kuinka suurella, äh, korkealla meidän odotuksemme ovat ja me hyvin ymmärrämme tilannetta ja varmasti he, tämä heijastelee äh, kansalaisten odotuksia tämän kriisin alalla. Meillä varmasti on vielä mahdollisuuksia tavata toisiamme tämän puheenjohtajakauden aikana äh, huomenna, alkaen huomenna Barcelonan epävirallisessa neuvostossa. Toivotan teille paljon onnea puheenjohtajakaudelle. Kiitos tästä.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 Chers collègues, je vous demande de reprendre. No niin, hyvät kollegat, istutuisitko, istutuisitteko paikoillenne? Et nous allons poursuivre. Ja me jatkamme työtä esityslistan mukaisesti. Et ouvrir notre séance. Ja aloitetaan äänestysistunto mahdollisuuksien mukaan kaikille äh, äänestyskortit laitteeseen. Onko nyt joku sellainen, jolla ei ole korttia mukana ja joka sen nyt tässä ilmoille toisi tämän puutteen? Tout est en ordre. Nous pouvons commencer. No sitten voidaan aloittaa. Eli me äh, otamme esitysliställä kohdan 14 esille ja jatkamme äänestyksin tästä lausuntoluonnoksesta, Rovanan lausuntoluonnoksesta, jolla muutetaan direktiiviä 9385, sinä puheenjohtaja, 92.85, eh, joka koskee raskana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantaminen työssä. Rova Cornelis. tarkistus 48. Niin ennen kuin aloitetaan. Listen, Madame Cornelissen, quel est le problème? Madame Rova Cornelissen, mikä nyt ongelma? Niin kuin eilen sanoin, tämä menet, nämä menettelykompromissi oli erittäin epätavallisesti epätavallisella tavalla saavutettu ja halusin selvittää joitakin näitä kompromissiehdotuksia. Ei, kun keskustelu on päättynyt, ei tästä enää mitään keskustella. Nyt ollaan jo äänestysvaiheessa. It's a procedural point. Mutta tämä on menettelytapakysymys. Un point procedural. Niin, jos se on menettelytapakysymys, niin hyvin nopeasti. Yeah, um, compromise A and... Kompromissit A ja B ovat esittelijän kahden muun jäsenen kanssa, jotka eivät ole tehneet tähän varsinaiseen artiklaan mitään tarkistuksia, Cornelissen ja Hirsch. Nämä eivät ole mitään tällaisia normaaleja tarkistuksia. Ja sitten D ja F ovat itse asiassa suullisia tarkistuksia, niin kuin esittelijä on ehdottanut. No selvä, tämä tuli selväksi. 48, tarkistus 48, kuka on puolesta? Vastaan, tarkastetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Très bien, tout le monde a pu... Selvä, onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Il un membre de trop. Täällä on yksi ylimääräinen jäsen paikalla. La machine va nous dire qui c'est. Ja kone kertoo, kuka se on. Maintenant ça va. Le vote est clos. Niin äänestys on päättynyt. 23. 23 puolesta, 25 vastaan hylätty. Est-ce que je peux demander voisivatko poliittiset virkamiehet nyt tarkistaa, että kaikilla on kiintiöt käytössä. Tarkistus 62, Rovaron suli puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty 63, sama tekijä puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan tyhjää, Ilmeisesti hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Täällä on joku EPPn jäsen, joka on nyt ylimääräinen. Kuka? Onko täällä joku varamies liikaa? Il y a toujours un membre du PPE de trop. Täällä on edelleenkin EPPltä joku liikaa. Przepraszam, ja jestem za panią Jadłowiecką, a jeżeli jest problem z jedną osobą za dużo, to ja przestaję głosować. Dziękuję bardzo. Minä olen Jatskuliskin paikalla, mutta jos täällä on joku liikaa, niin kyllä minä voin äänestää tyhjääkin. Pani, předsed, paní předsedkyně, rád bych řekl, že pan poslanec Čimanský nemá elektronickou kartu. Niin, koneellinen äänestys. Olisi hyvä, jos tämä äänestettäisiin ihan käsiäänestyksellä. Alors, monsieur, euh, eh, Herra, nyt kerrotte, miten nyt sitten tässä tapauksessa äänestätte, jos tehdään käden, käsiäänestys. Eli EPPn äh, ongelma on selvennyt nyt. Äh, suljen äänestyksen. Voitteko kertoa, mikä on teidän äänenne? Eli vastaan hyvä. No niin, äänestys päättyy. 23 puolesta 24, 25 äh, vastaan. Tarkistus 12 on hylätty. Sitten sitten seuraava tarkastus 13 ja 64, jotka ovat identtiset. Niistä äänestetään yhdestä puolesta. Vastaan tyhjä hylä, hyväksytty. 14, 66, 65 samat niistä yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 65 raukkeaa. Sitten on 1567 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. 16 esittelijän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 on, on vedetty pois, 68 esittelijän oma puolesta. Mitä nyt tarkastetaan? Kuka haluaa tarkastaa jotain? 16 vai? No sitten äänestys kohdasta 16, äh, tarkistuksesta 16. Tout le monde a pu voter? Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja puolesta, Siis 29 puolesta 19 vastaan. Se on hyväksytty aivan oikein. Siis 17 on vedetty pois, sitten 68 esittelijän ö, tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 on poistettu, 69 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneella. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter? Vous... Onko kaikki äänestäneet? Mikä on teidän äänenne, se manuaaliääni siellä? No niin, äänestys päättynyt. 27 puolesta 21 vastaan hyväksytty. Sitten 19 ja 20 on poistuneet. Tarkistus 70 puolesta vastaan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 Äänestys päättyy. 23 puolesta 25 vastaan 70 hylätty. 21, se on vedetty pois, eli 71 esittelijän puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se on hylätty, mutta tarkastetaan koneella. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote Äänestys päättyy. 24 puolesta 21 vastaan, eli se on hyväksytty. 72 esittelijän tarkistus puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 73 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 Anteeksi, tarkistetaan. Tarkistus 22, äänestys alkaa. Le vote Äänestys päättyy. 23 puolesta, 25 vastaan. Aivan oikein. Tämä siis hylätty. Tarkistus 23, jonka on tehnyt esittelijä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Haluatteko tarkistaa koneellisesti? Luulen, että se on hylätty, mutta tarkistetaan koneella. Äänestys alkaa. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Mä 21 puolesta 26 vastaan. Tosiaan hyväksytty. 74 Ron Zullin tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 75 esittelijän tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 78 sama tekijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 79 sama tekijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 on poistettu, 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 Rova Kornelisen tekemä tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 herra Thomas Mannin tarkistus puolesta vastaan ei selvää, eli koneellisesti äänestys alkaa. Tarkistus 22. Tout on monde Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 puolesta, 21 vastaan. Tarkistus 22 on hyväksytty. Sitten komission ehdotuksesta tarkistukset. Ensimmäinen kompromissi, jonka on esittänyt kolme ryhmää. Kompromissi A puolesta vastaan. Kompromissi A on hyväksytty sitten äh, tarkistus 25, josta on pyydetty erikseen kohta kohdalta äänestämistä. Äh, ensimmäinen osa, with respect, ja siihen saakka kun direktiivi 9634. Kuka kannattaa tätä ensimmäistä osaa, kuka sitä vastaan? Tyhjää. Ensimmäinen osa on hylätty. Toisen osan the remuneration for are calculated puolesta vastaan toinen osakin on hylätty. Nyt sitten tarkistuksesta 86 tekijä Kastler puolesta vastaan tyhjää. Tämä on myös hylätty. Sitten kompromissi B, jonka on kolme ryhmää esittäneet, kuka on puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. Sitten 96, kukaan puolesta vastaan tyhjää. Siis tarkistus 96 sulli Ei sitä vedetty pois, se oli se toinen, joka oli vedetty pois. Joten 96 rovarlon sullin tarkistus Miten ryhmien johtajat, mikä tämä äänestys nyt oikein, mitä tämä koskaan? Ruoron Zolli. No, avevo ritirato l'emendamento. Tarkoitus on vedetty pois. Ki. No siitä ei ollut tietoa. Eikä se oli salaisuus Eli sitten 97, Rova Omen Raiten, kuka on puolesta vastaan. Se on hyväksytty. Äänin tyhjät. No se on joka tapauksessa hyväksytty. 95, Rova Rapti ja Pallia Deli puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 Omen Raiten puolesta vastaan. Se on kai hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter? Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 puolesta 21 vastaan, eli se on hyväksytty. 99, Rova Hirschin tarkistus puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten kompromissi C, jonka ovat esittäneet eh, neljä ryhmää, mutta en ole ihan varma. Puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. Seuraavaksi poistamisehdotus 103 ja 104. Puolesta vastaan tyhjää hylätty 31. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan koneellisesti tarkistus 31. Äänestys alkanut. Le vote est clos. Ja äänestys päättyy. 21 puolesta, 27 vastaa, eli se on hylätty. Tarkistus 105, herra Thomas Mannilta puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 32 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 106, Thomas Mann ja Kastler puolesta vastaan, tyhjää. Ei ole selvää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Le vote Äänestys päättyy. 25 puolesta, 23 vastaan. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkastetaan 33. Äänestys alkaa. Le vote clos. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 23 vastaan, sama enemmistö, eli hyväksytty. Seuraavana 109, joka on Thomas Mannin poistamisen tarkistus puolesta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 Äänestys päättyy. 21 puolesta, 26 vastaan. Ei mene läpi, joten tuosta toisesta osalta, osasta ei myöskään äänestetä. Sitten 108, Rova Figueredo. Se kohta kohdalla, of which two shall be obligatory, poistetaan tekstistä. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, Tyhjä Tuntuu siltä, että sama tilanne, mutta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta 25 vastaan, eli tämä ensimmäinen osa eh, on hylätty, joten toinenkin osa eh, kumoutuu. Sitten Thomas Mann 109. Kuka on puolesta? Siis tarkistus 109 puolesta vastaan tyhjää. Eli palataan alkuperäiseen tekstiin. Ää, tarkistus 110. Ei kun mitä tässä neljässä osassa. Eli tämä johdanti ja kohta yksi puolesta. Eli tämä artikla 10 alkuperäinen teksti, josta nyt äänestetään. Mm. Senhora Presidente, eu creio que aqui um, há uma confusão. Niin. Tässä on nyt hieman hämmennystä. Se, mistä juuri äänestimme, liittyi artiklan 10 poiston kokonaisuudessaan. Olenko nyt ymmärtänyt oikein? Jos näin on, niin ei meidän tarvitsisi uudelleen äänestää. Mutta jos olen ymmärtänyt väärin, niin selvennetään asia nous avons rejeté la me äh, hylkäsimme herra Thomas Mannin ehdotuksen, joka ehdotus äh, äh halusi poistaa artiklan 10, mutta sitten alkuperäisestä tekstistä, komission alkuperäisestä tekstistä on pyydetty äänestystä, josta on pyydetty kohta kohdalta äänestystä, ja nyt sitten tätä me olemme menossa läpi. Eli nyt äh, äänestetään alkuperäisestä tekstistä artiklasta 10 sellaisena kuin se on komission ehdotuksessa. só para clarificar. Então, o que va... Niin, vielä haluaisin hieman selvennystä. Eli siis nyt tarkastetaan sitä, mitä mieltä ollaan kyseisen artiklan eri kohdista. Ei siis äänestä siitä, poistetaanko artikla, vaan nyt käydään kohta kohdalta läpi. Näinkö on? Paragraf. Eli ensimmäinen kohta, siis me ymmärsimme asian hieman toisin. Ymmärsimme, että poistettaisiin kohdat kohdat, mutta nyt siis äänestetään jokaisesta kohdasta. No se, chacun pourra se prononcer. Niin jokainen saa nyt sitten äänestää jokaisesta kohdasta ja äänestää kohtaa, kohdan puolesta tai vastaan. Rova esittelijä, haluatteko te vielä tarkistaa tilannetta tai selventää tilannetta? clarific situația pe amendamentul de... Me, me, selventää tilannetta. Herra Thomas Mannin tekemä tarkistusehdotus ryhmä ALDE on pyytänyt kohta kohdalta äänestystä neljässä osassa. Jos me, jos me olemme hylänneet jokaisen osan, se tarkoittaa sitä, että olemme hylänneet myös tämän poiston. No, esittelijän kanssa olen eri mieltä. Ei näin voida tehdä, koska herra Tomasmannin tarkistus koski sitä, että poistettaisiin koko artikla 10. Ja jos me sitten hylkäsimme tämän ehdotuksen tai tarkistuksen, niin, niin meille nyt sitten jää tämä artikla 4. Nyt Alderyhmä pyysi kohta kohdalta äänestystä tästä alkuperäisestä tekstistä, joten me etenemme näin. No niin, Eli ensimmäinen osa tekstiä, siis tämä ensimmäinen kohta komission alkuperäistä tekstiä artiklassa 10. Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää. Tämä on hyväksytty. Toinen kohta. If a worker ja niin edelleen concerned. Puolesta vastaan tyhjää. Tämä on hyväksytty. Kolmannes osa the member kohtiin points 1 ja 2. Puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten äänestetään lopputekstistä puolesta vastaan hyväksytty. Joten artikla 10 komission ehdotuksesta on hyväksytty kokonaisuudessaan ilman muutoksia. Seuraavana. A, l'amendement. Tarkistus 110. Rova Figuireiden puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Anna anteeksi tar... Ei kun hylätty, hylätty, hylätty. <laughs> Halusin vain miellyttää Rova Figueredoa. Tarkistus 114, Zulli. Eh, siis, signora Presidente. Niin, puheenjohtaja. Ei tämä mikään salaisuus ole. 114, 111. Eh, olen ne vetänyt pois että tein sitä sähköpostitse ilmoituksenkin. Eli kyllä, olen tätä asiasta tiedottanut. No kiitos, että minäkin saan tietää tästä. Eli 113 114, 111 on poistuneet. 113 rouva Omen Raiten puolesta vastaan. Tarkastetaan koneellisesti äänestys alkaa. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 26 vastaan. 113 on hylätty. 112 herra Kastler puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 herra Mannilta puolesta vastaan tyhjää. Luulen. En ole varma koneellisesti. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 23 vastaan. Hyväksytty. Peut-être pas très clairement, mais... <laughs> Ei nyt ihan selvästi, mutta kuitenkin. Tarkistus 117. Esittelijän tekemä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkastetaan. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 24, 24, eli hy- hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Onko kaikki äänestäneet? 29 puolesta 19 vastaan. Tämä on hyväksytty. Monsieur 119 Kastlerilta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 22 vastaan hyväksytty. 120 edustaja eh, esittelijältä puolesta vastaan tyhjää, selkeästi hyväksytty. Sitten tulemme kompromissi d -hen. Vähän paradoksaalista, koska siellä on vain esittelijältä, mutta ilmeisesti on kompromisseja muidenkin henkilöiden kanssa. Kuka on puolesta, vastaan, tyhjää. Kompromissi hyvä, D on hyväksytty. Tarkistus 38 esittelijältä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sama 39 samalta esittelijältä puolesta, vastaan, tyhjää, Sama tulos hyväksytty. Tarkistus 40 vedettiin pois. Sitten on tarkistus 122 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 123 Thomas Mannilta. Se raukeaa samoin kuin 124, eli olemme numero 125 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 41 esittelijältä suullisen tarkistuksen myötä jonka puolella halutaan poistaa spouse of partner of the worker. Kuka puoltaa näin muutettua? Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta 27 vastaa hylätty. 100, anteeksi, 42 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 127 Uule Kristensen puolesta. Anteeksi. Tämä oli sosiaalistiryhmän salaisuuksia. No niin, nyt meillä on nämä poistettavat 122, 129, 130 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 22 vastaan. Eli nämä kolme tarkistusta on hyväksytty. Poistettavat tarkistukset on hyväksytty. Näin tulemme numero 131 Ria Omenraiten puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 Pupakis on poistettava. Äänestetään puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tämähän on ihan selkeä. 133 Rova Rapti ja Rova Paliadeli ovat laatineet. Puolesta 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 43 Rova Plumb puolesta vastaan, tyhjää, tarkistamme. 43 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 23 vastaan. Hyväksytty. 134. Laatia Pupakis puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 135. Sama laatia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 136. Thomas Kahn, Martin Kastler puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta, 23 vastaan. Hyväksytty kahden äänen turvin, jotka ovat olleet aika suosittuja tänä päivänä. 137 samalta laatiolta, joka on poistettava. Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 44 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. No, tarkistetaan. Tarkistetaan. 44 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21-27 olitte oikeassa. Eli minä olin oikeassa hylätty. 45 46 on vedetty pois, eli 47 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja näin me tulemme sitten johdanto-osaan. Anteeksi, sen jälkeen äänestämme 49, joka on korjattu, että se olisi yhteneväinen tekstin kanssa, eli tarkistus 49 ei muutettuna puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Numero 50 Thomas Mannilta puolesta, vastaan tyhjä, hylätty. Sitten tarkistus 2 esittelijältä puolesta, vastaan tyhjää. Oletan, että se on hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus kaksi. Tarkistetaan koneellisesti. Tout le monde a pu voter? Le... Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 pour. 26, 21. Tarkistus 2 on hyväksytty. 51 Thomas Mann puolesta. Vastaan. Tyhjää Tarkistamme. 51. Tarkistus 51. Äänestys alkaa. Ovatko äänestäneet päätteet? Äänestys päättyy 22-26. Hylätty. Tarkistus kolme esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 52. Thomas Mann puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24-24 tasapeli. Täytyy. Sitä ei siis hyväksytty. Viisi on vedetty pois, on numero seuraavaksi 53, Rouva Hirsiltä puolesta. vastaa tyhjää, hylätty. 54 on vedetty pois, 55 Thomas Mann puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 56 Thomas Mann puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kuusi esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Tarkistus kuusi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25, 23. Taas nämä kaksi pistettä, erottavaa pistettä. Se on hyväksytty. Tulemme sitten numero seitsemän esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A. Anteeksi, tarkistamme numero 57. Sanoo puheenjohtaja, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25-23. Te olitte oikeassa. Se on hyväksytty. Ei se nyt ollut niin selvää. Kompromissi E, jonka ovat esitelleet kolme ryhmää. Kuka puoltaa? Vastaa? Tyhjää? Hyväksytty. Tarkistus numero 59 Rouva Korneliselta puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Esittelijä sanoi, että hän on hyväksynyt, mutta että se on hyväksytty, mutta no, ehkä pitää ne tarkistaa. Tarkistetaan nyt kuitenkin tarkistus yhdeksän. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No tämä nyt on aivan aika selvää. 42 puolesta 5 vastaan. Kyllä, se on selvästi hyväksytty. Sitten kompromissi F on vähän omituinen tapaus, koska kompromissin oli tehnyt yksi ainoa ihminen, kukaan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty tarkistus 61 herra Pupakikselta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty ja 11 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nyt ehdotan, että äänestämme tästä koko lausuntoa tästä lausuntoluonnoksesta sähköisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Oimen roitteen, jos te vedätte pois äänestyskorttinne, niin voin päättää äänestys, mutta muussa tapauksessa teidän äänenne, ääntäne ei lasketa. Ovatko kaikki siis äänestäneet? Mm. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 11 vastaan, 5 tyhjää. Rova Plomin lausunto on hyväksytty ja me voimme onnitella häntä. Kiitos paljon. Nous avons, euh... No niin, nyt tulemme toiseen äänestykseen tältä aamulta, joka on päätöslauselmaluonnos Rouva Linniltä. Te, jotka haluatte poistua, pyydän, että poistutte vaivihkaa ja hiljaisesti. Paragraphe 2 à nouveau, amendement 4 de Tämä kappale 2. Aloitamme siis heti välittömästi kappale Laatia Baldassari puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5 samalta esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Vot todella, jos kävisitte nämä yksityiskeskustelut salin ulkopuolella. Me äänestämme nyt tarkistus kuudesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän edustaja Baldassarelta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten johdanto-osasta kompromissi A. Siellä on kaksi laatia, ketkä puoltavat. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B. Samat laatijat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme, edustaja Baldassaarelta puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Eli nyt me äänestämme kokonaispäätöslauselmaluonnoksesta, kuka puoltaa. Täällä on aika hyvä yksimielisyys minun mielestäni. Ei nyt äänestetä koneellisesti. Kuka puoltaa vastaan? Tyh- vastaan. Kuka äänestää tyhjää? Rouva Linnin päätöslausumaluonnos on hyväksytty yhdellä tyhjällä äänellä mukaan. Me voimme siis onnitella häntä tästä. No niin, sitten tulemme viimeiseen aamupäivän äänestykseen, joka liittyy Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. Sen ovat esitelleet Saksa ja Liettua. Tässä on kyse Karman ja Schneid-yrityksistä. Kuka puoltaa, että hyväksymme tämän asiakirjan luonnoksen? Vastaan tyhjää. Eli tämä luonnos lähetetään sitten budjettivaliokunnan käsiteltäväksi. Olemme näin päättäneet äänestysosion aamupäivän kokouksestamme ja ehdotan, että siirrymme heti käsittelemään kohtaa 17 ja 18, niin kuin sovimme, yhdeksi yhteiseksi keskusteluksi. Ja minä käynnistän keskustelun välittömästi. Annan puheenvuoron kohdasta 17 esittelijällemme herra Kristensenille. Hän puhuu lausuntoluonnoksesta, kun on kyse kaupankäyntivarastojen arvoparistamista koskevat pääomavaatimukset sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettelyt. Meidän pitää äh, esittelijä, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Liiallinen riskinotto finanssipalvelualalla ja erityisesti pankeissa. Puheenjohtaja keskeyttää, anteeksi, kukaan ei nyt kuule esittelijän puheenvuoroa, koska täällä on yksityisiä keskusteluja tuolla käytävillä. Ja pyytäisin niitä, jotka niitä, niitä pitävät, menevät tuonne ulos salista. Thank you again, Chairman. Niin, kiitän uudistamiseen. Liiallinen riskinotto rahoituspalvelualalla ja erityisesti pankeissa ja investointi- ja sijoitusfirmoissa johtivat siihen, että kaikki tämä systeemi johti ongelmiin kaikissa jäsenvaltioissa. Nämä ongelmat ovat laajentuneet muuallekin talouteen ja johtaneet suuriin kuluihin yhteiskunnille. Tiedämme esimerkkejä rahoituspalvelualalta, ja on aivan selvää, että meidän poliittisesti tämä asiat pitää ratkaista. Ekon on nyt vastuuvaliokunta vakavaraisuus direktiivin käsittelemisessä ja sehän käsittelee, käsittelee toimenpiteistä, ja, jotka liittyvät palkka- ja palkkiorakenteisiin ja riskinottamiseen. Meidän täytyy työllisyyskomiteassa äh, valiokunnassa keskittyä nimenomaan palkka- ja palkkiopolitiikkaan. Komissio aikoo nyt tehdä nämä periaatteet palkkiorakenteista koskemaan myös pankkeja ja myös vakavaraisuusvalvonta viranomaisia. Haluan sanoa komission esityksestä sen verran, että he ovat lähteneet liikkeelle liian myöhään. Nämä seuraukset olisi voitettu välttää, jos olisi lisää enemmän valvontaa ja sääntelyä. Nyt meidän tehtävämme on varmistaa, että tällaista ei tapahdu uudelleen. Minä olen tehnyt 39 tarkistusta komission ehdotukseen ja nämä tarkistukset, äh, tarkistuksen pitäisi selkeä, selkiyttää direktiivin soveltamisalaa, nimittäin niitä, ketä se koskee ja kenellä voi olla niin merkittävä ala riskien ottamisessa pankkien ja, ja sijoitusyritysten menestykseen tai kaatumiseen. Avoimuus on myös hyvin tärkeää, kun ajatellaan, miten palkkio politiikat avataan kaikille osallisille ja myös yritysneuvostojen jäsenille. Palkkiorakenteet rahoituspalvelualalla pitää säädellä ja tämä voidaan tehdä niin, että kuitenkin johto ja työntekijät voivat jatkaa työsopimusneuvotteluja. Pankit ja sijoituslaitokset, jotka ovat riittävän suuria, niillä pitäisi olla omat komiteat tarkastamassa palkkiorakenteita jossa sitten katsotaan, miten noudatetaan sääntöjä ja miten nämä johdon bonukset voidaan sopeuttaa. Yhtiöiden, yritysten yhteiskuntavastuutavoitteilla jaksotettujen muuttuvien palkkioosien maksamiselle pitää sisällyttää tähän pitää myös katsoa, miten maksetaan esimerkiksi kiinteän tai muuttuvan palkkiosa käteisvälineillä, osakkeilla tai muuten. Ja tämä periaate, jonka jonka vakavaraisuuslautakunta on tuonut esille, niitä pitäisi kannattaa ja myös Pittsburghin kokouksesta. Minä olen tuonut tähän jotakin ehdotuksia, joilla pyritään vahvistamaan komission paperia ja haluamme parempaa hallintoa ja valvontatointa riskeille myös palkkioiden osalta tällä alalla – ja sellaiset kohdat, joita direktiivi nyt ei kata, pitäisi ottaa mukaan. Toivottavasti voimme äh, valiokunnassa saada aikaan hyvät yhteistyötä ja keskustelua ja kuuntelen teidän äh, äh, tarkistuksianne ja ehdotuksianne. Haluaisin pyytää anteeksi tulkeilta, että pyysin Tans, pyysin mahdollisuutta puhua tanskaa, mutta puoli vuotta sitten minulle sanottiin, että voin puhua tanskaa, mutta minä olin valitettavasti siihen mennessä jo valmistellut kaiken englanniksi. On hyvin tärkeää tietenkin puhua omalla, tai saada mahdollisuus puhua omalla äidinkielellään. Silloin äh, tilanne helpottuu huomattavasti ja tiedän, että tässä on vaikeita sanoja, jotka ovat yhtä vaikeita englanniksi kuin tanskaksikin. Kiitos. Kiitos esittelijälle. Minä sain kyllä myös hälytyksen tästä vaikeudesta saada Tanskan koppi tänne paikalle tänä päivänä. Minulle kerrottiin siitä ihan viime tipassa, kun me oli, meillä oli todella ehkä vaikeuksia saada Tanskan tulkkauskoppi paikalle. Te olette kyllä harjoittaneet suurta harjoittaneet suurta urheilullista näyttöä ja te olette olleet esimerkillinen, mutta toivottavasti voitte jatkossa puhua omalla äidinkielellänne. Minä ehdotan, niin kuin sovittiin, niin niin ehdotan, että käymme yhteiskeskustelun, niin annan puheenvuoron seuraavalle esittäjälle, vaikka me annamme lausunnon tästä vasta myöhemmän lausunnon talousraha- ja talo- asianvaliokunnasta, mutta nämä kaksi keskustelua kytkeytyvät sisältönsä puolelta aika läheisesti toisiinsa, joten sen takia ehdotin tätä yhteiskeskustelua. Me haluamme myös Järkiltä myös siis, jossa on lausuntoluoksonen käsittelykeskustelu, on kyse liikkeenjohdon eettisistä kysymyksistä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Hallitukset, EU-toimielimet, kuten myös ammattiliitot ja muut yhteiskunnalliset järjestöt ovat useasti hälyttäneet meitä, meitä siitä, kuinka pitäisi saada uudet mekanismit toimimaan, jotta ei otettaisi liikaa riskejä rahoituslaitoksissa. Me tiedämme, että työttömyys ja köyhyys lisääntyy. Meillä on uusia bonuksia maksettu traderille, joka on todella suhteetonta. 300-400 kertaa työntekijän Ranskassa perusminimipalkan tai näitä kultaisia kädenpuristuksia, joita jatkuvasti kuulee ja näkee. Tämä on aivan moraalitonta, kuten herra Kristensen sanoi tässä perusteluissaan, niin ehkä me voisimme välttää pahimman, jos meillä olisi hyvät kunnolliset varovaisuussäännöt käytännössä. On hyvä, että parlamentti keskustelee tästä tänään ja se on myös näiden lausuntojen tarkoitus Kristensenin ja meidän mietintössämme. Rouva puheenjohtaja, haluaisin korostaa mm, kuinka, ja korostaa, kuinka te olette olleet hyvin vapaaehtoinen tekemään työtä tässä ja päivittämään, keskustelemaan näistä hyvin aktuaaleista kysymyksistä. Meillä on suositukset huhtikuulta viime vuodelta komissiolta. Siinä on kyse läpinäkyvyydestä, palkkapolitiikasta ja hallinnoisista suosinnot. Tämä on kaikki et, liikkeenjohdollista eti, eettistä asiaa, mutta haluan kuitenkin joitakin selven, selvityksiä joka liittyy Kristensenin mietintöön. Kaikki rahoitussektorit pitää asettaa sinne tarkastelun alaiseksi ja meillä pitäisi olla myös valvontaviranomaisten edustaja. Joitakin elementtejä voitaisiin lisätä, on kyse poliittisesti joka on poliittisisältöinen. Voidaanko jatkaa elämistä tällaisen kilpailukykyisen talousmallin mukaisessa, joka jatkuvasti pyrkii korottamaan johtajien palkkoja ja palkkioita, jotka itse ovat jatkuvasti vähentämässä työvoimakustannuksia, eli vähentämässä työntekijöiden palkkoja ja vähentämässä heidän sosiaaliturvansa tasoa. Tämä on todella epätasa-arvoa, se on räikeätä, kun siirretään yhä suuremmin, suuremmassa määrin työ, työvoimaa pääoman tuottavuuteen. Työvoimasta otetaan pois ja siirrytään pääoman tuottavuuteen. Yrityksillähän on sosiaalista vastuuta. Kohdannessa kolmas, kolme me haluamme laatia todellisen läpinäkyvän toiminnan palkkaukseen sekä myös suhteellisuuden käyttöönoton palkkojen kehitykseen Tämä on mainittu kohdassa 7 ja 9, kun vaaditaan uusia oikeuksia työntekijöille heidän edustuksellisuutensa TES-neuvotteluissa. Me haluamme, että näitä periaatteita voitaisiin soveltaa ja että myös käännettäisiin juridiseksi velvoitteiksi. Me vaadimme myös, että tähän, että juridiset instrumentit otetaan käyttöön. Meidän pitää enemmän valvoa edustuksellisia toimielimiä elistyksellisiä instansseja. Me tiedämme, että kohdassa neljä on myös mainittu niistä tahoista, jotka hyötyvät eurooppalaisista rahoituksesta. Meidän pitää myös puhua silloin palkkioista, kun niitä on annettu hallinnollisesta työn, työstä. Jos se osoittautuu negatiiviseksi ympäristölle tai työllisyydelle, ne pitää poistaa minä olen myös valmis kuuntelemaan teidän ehdotuksianne ja tarkistuksianne, jotta voin sisällyttää ne tähän tekstiin. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron edustaja Mandelikille. bien regardé euh, les deux projets Minä olen nyt tutkinut näitä lausuntoja, mutta nyt täytyy muistuttaa, mikä konteksti on. On aika surullista, että täältä lähti niin paljon kollegoita pois, koska tämä on tärkeä asia Tämä taloudellinen ja sosiaalinen ilmasto nyt on äh, heikentynyt ja, ja ihmisiä jää tuhansittain työttömäksi. Ja kuitenkin rahoitusalalla nyt sitten on rekrytoitu lisää ja maksetaan lisää näille. Ja valtiot ovat nyt sitten miljardein äh, tukeneet pankkeja, mutta tämä, hän on, tämä koko järjestelmä on pankkien syystä johtanut kriisiin. Äh, ja 7 miljardia euroa on maksettu eh, bonuksia pankkien johtajille. Tämä on sellainen keskimääräinen eh, bonus eh, vuodelle 2009 saattaa olla 290 000 euroa, eli 17 kertaa keskivertopalkka Ranskassa. Ja tämä johtaa valtaviin summiin, kun taas sitten suuret jäsenvaltiot ovat uhanneet verottavansa näitä bonuksia, mutta kuitenkaan tämä ei riitä toimenpiteenä. Jos ei haluta tehdä samoja virheitä kuin aikaisemmin finanssialalla, jolla olisi samanlaiset seuraukset talouteen, niin meidän pitää puuttua ongelman ytimeen, eli vaurauden jakamiseen. Ekonomina, tai ekolo- se, mikä enemmän ne, jotka enemmän maapalloa saastuttavat, ovat tietenkin ne, joilla on enemmän varoja kuin ne, joilla on varoja vähän. Ja jos me nyt verotamme enemmän näitä suuresti ansaitsevia kiirejä, niin se johtaa myös oikeudenmukaisuuteen ympäristön kannalta. Ja tällä tavalla sosiaalinen oikeudenmukaisuus ehkä saataisiin johonkin puitteisiin. Herra Kristensenille semmoinen kommentti, että vihreät haluaisivat mennä vähän pidemmälle palkkiopolitiikkojen suitsemisessa. Ja seuraavat ehdotukset haluaisimme kieltää nämä kultaiset kädenpuristukset, jotka eivät mitenkään taloudellisesti ole rea- suhteessa yhteiskuntaamme. Haluamme myös näitä muuttuvia palkkion osia vähentää 20 prosenttiin vuosituloista. Ja sen jälkeen myös kaikki muuttuvat palkionosat pitäisi jaksottaa niin, että ensimmäinen bonus ei voi tulla kuin viiden vuoden työllis- työsopimuksen, viiden vuoden jälkeen työsuhteessa. Ja myös palkkiopolitiikkaa yrityksissä pitäisi valvoa sekä yritysneuvoissa että konsernineuvostoissa, jotta voidaan taata se, että sellaiset, jotka ottavat suuria riskejä, saattavat vaarantaa koko sektorin tai koko yrityksen toiminnan, joka sitten johtaa työntekijöiden heikentyneeseen tilanteeseen. Herra Leirik, hänen kanssaan vihreät ovat hyvin pitkälti samoilla linjoilla ja nämä ehdotukset ovat myös tai saavat myös meidän tukemme. Pieni kysymys ja pari ehdotusta. Ensinnäkin haluaisin tietää, kun tässä on kyse liikejohdon etiikasta, niin koskeeko tämä pelkästään palkkiokysymyksiä ja onko se vapaaehtoinen vai onko tässä joku, jotain, joku tietty sitova osa, joka yrityksiin kohdistetaan. Sitten ehdotuksia nämä muut palkkion osat haluaisin suur, saada hieman tarkennusta kohtaan kaksi, jossa puhutaan palkkojen ylärajasta. Joku selkeä viitteellinen, esimerkiksi 40 kertaa keskiarvo palkka kyseisessä jäsenvaltiossa. Toinen ehdotus, joka liittyy siihen, että laajennetaan tätä, tätä soveltamisalaa niin, että se ottaa huomioon se, että kaikki syrjintä palkka palkkapolitiikassa poistuu ja varsinkin miesten ja naisten välillä. Ja sitten sanktioidaan sellaisia yrityksiä, jotka eivät tätä velvollisuutta noudata. Toinen ehdotus on, että veroparatiisien poistaminen on meidän tavoitteemme ja siinä yritysten rooli on tärkeä. Sellaiset yritykset, joilla on yhteyksiä yhteistyöhaluttimiin eh, valtioihin, kärsisivät seuraamuksista. Ja lopuksi on mielenkiintoista, eh, olisi mielenkiintoista eh, nähdä, että jokaisessa jäsenvaltiosta tulisi raportti liikkeenjohdon eettisistä kysymyksistä ja miten niitä yrityksissä harjoitetaan. Kiitos. Kiitos. puhemies Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni on varsin tärkeä ja hyvä asia, että nyt näitä kysymyksiä tarkastellaan ja syythän esittelijä itse esiin toi. Eli mitkä ovat vaikutukset kun katsotaan, mitä korvauksia maksetaan henkilöille. Ja tällä saattaa olla vaikutuksia koko talouden rakenteeseen ja yritysten hallinnointiin. Kun nyt lähden liikkeelle esitetystä tekstistä ja herra Kristensen esittämistä kommenteista, niin sanoisin, että mielestäni olisi äärimmäisen tärkeää, että komissio, ja komissiohan jo vuonna 2009 tämän aiheen esiin nosti, ja tärkeää olisi, että se olisi eh, selkeäksi määritellyt eh, järjestelmän, jolla eh, voidaan tarkistukset ja varmistukset tehdä mahdollisimman avoimesti. Herra Kristensen totesi tässä, että olisi ollut tehokkaampaa toimia, jos toiminta olisi ryhdytty aikaisemmin. Ja tässä voisi melkeinpä sanontaa käyttää seuraavanlaista, jota ehkä moni muukin maa käyttää. Eli parempi kuitenkin myöhään kuin ei milloinkaan. Paljon on jo ehtinyt tapahtua, mutta toisaalta nyt näitä keskusteluja on käyty ja aletaan eri maissa jo suuntautua oikealla tavalla ja muuttaa menettelyä oikeaan suuntaan. Eli on mahdollista nyt ainakin osittain saada takaisin menetetty aika ja tällä tavalla ehkä tehokkaasti nyt pystyä auttamaan myöskin siinä, kuinka tulevaa lainsäädäntöä tulee muokata, jos halutaan lisätä tehokkuutta tämän tyyppisissä toimissa. Ja tältä pohjalta toteaisin, että esimerkiksi oma maani hallitus lähtee liikkeelle. Täällä on käyty keskustelu, se on selvä, ja ilman tätä katsoisin, että varsin vaikeaa olisi saada aikaan mitään muutoksia pankkialalla ja sektorilla, joka pitkälti on hyvin konservatiivinen ja perinteinen, kuten se esimerkiksi omassa maassanikin sitä on. Eli tarvitaan systemaattisesti tietoja, on erittäin tärkeää toimia avoimesti ja määritellä toimet varsin selkeästi kun puhutaan yritysten edustajista ja toisaalta myöskin eh, työntekijöiden edustuksesta. Koska pidämme itsestäänselvän asian, joka sitä ei välttämättä ole, eli pankkiyhteydet eh, pankkien, pank, pankkien välillä olisivat itsestäänselvyys. Ei, siksi että avoimuutta toiminnassa ei ole, niin monesti eh, nimenomaan pankkien välisissä toiminnoissakin on hankaluuksia katsoisin, että olisi erittäin tärkeää nyt huomioida Kristerserin eh, lausunto eh, ja tarkastella tätä yhteydessä toiseen esityksen, Leijarikin esitykseen. Ja tässä vielä muutama kommentti. Voin pitkälti yhtyä esitettyihin kommentteihin, mutta Delin erona eh, näkisin asian sellaisena, että ei ole helppoa esittää sellaisia eh, sitoumuksia, jotka ovat luonteeltaan määrällisiä, koska eh, monesti tämä ei edes ole paras toimintaväline. On muistettava myöskin, että tässä puhutaan mm. yksittäisistä yksilöpohjaista suhteista, eikä tarkoituskaan eh, ole tätä, mutta, mutta olisi tärkeää ettei näistä tulisi mitään yleisluontoisia sitoumuksia, sillä jos kohta, tapauskohtaisesti asiaa tarkastellaan ihmis- tai yhtiökohtaisesti, niin sillä on suurta merkitystä. Katsoisin, että olisi vahvistettava myös Lesarikin esiin nostamaa aspektia tässä yhteydessä. Eli olisi erittäin tärkeää, kun tätä asiaa tarkastellaan yhdessä, miettiä, minkälainen valvontajärjestelmä tulisi olla ja minkälainen tulisi olla sanktiojärjestelmän, jos säännöistä ei pidetä kiinni. Ja olisi erittäin tärkeää, että muuttamalla eh, kyseisen tulevia direktiivejä eh, tehdä sitovimmiksi myöskin eh, hyvän toimintatavan määräyksiä kun palkkiosta puhutaan, niin tätä asiaa on laajemmissa puitteissa tarkasteltava. Parikymmentä vuotta sitten Jacques Delors valkoisessa yritysvastuukirjassaan jo totesi, että ei tule nähdä asiaa pelkästään taloudessa kannalta, vaan myöskin sosiaalista kannalta. Tuolloin Delorin esiin nostama kysymys ei tullut hoidetuksi ja moneen otteeseen asian on palattu. Eli yritykset olisivat tehneet sijoituksia, investointeja, sellaisia, eh, jotka eivät olisi olleet hyödyllisiä. Ja on lähdetty liikkeelle lyhyen aikavälin hyödyistä, ja tällä on vahingoitettu ei pelkästään yritystä itseään, vaan myöskin sen työntekijöitä. Sosiaalinen vastuu on siis tärkeä kysymys. ja on tarkasteltava, minkä tyyppisiä investointeja tehdään ja halutaan tehdä. Eli se viittaus, joka tässä tehtiin, on oikein tervetullut Letsarikin esityksessä. Mm. Ja katsoisin, että tätä konseptia olisi syytä vahvistaa. Eli e, valtiojärjestelmiin yhteydessä olisi e, e, huomioitava kaikki muutkin aspektit ja aina pidettävä mielessä sosiaalisen vastuun aspekti. Mm ja tämä on tärkeää, kun muistetaan, että tällaista keskustelusta ei enää ole konkreettista hyötyä, koska näissä usein keskitytään pelkästään tähän palkkiokysymyksen sinällään, ikään kuin se olisi asia, jota voidaan irrallisena muista käsitellä. Kuitenkin kaikki sosiaaliset kysymykset tässä yhteydessä olisi myöskin huomioitava. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Minä haluaisin itsekin tehdä muutamia huomioita. Minä luulen, että meidän valiokunnallamme on tärkeää, että käymme nämä kaksi keskustelua samanaikaisesti. Olen myös samaa mieltä, että on tärkeää, että me vähän olemme joustavia aikataulussamme, jotta voimme tarkistaa, todeta mitä tuhdaan, tullaan tekemään näissä valiokunnissa muissa valiokunnassa. Tämä pätee esimerkiksi Le rikin laatimaan mietintöön. Jos on kyse Le rikin lausunnosta, silloin on kyse oikeusasianvaliokunnan aloitteesta, mietinnöstä. Mehän voisimme e, ajatella, että me viittaamme tässä palkkaukseen ja puhutaan rahoituslaitoksista ja pörssi, pörssiin merkatuista yhtiöistä. Me voimme myös puhua mutta jos me ajattelemme sitä sovelluskenttää, joka tämä mietintö kattaisi, se ei ole vielä ihan selvästi identifioitu. Ja me todella rajaisimme meidän toimintaamme toistaiseksi tässä valiokunnassa. Tämä on ensimmäinen kerta nyt lainsäädäntökauden aikana meillä ottaa kantaa, antaa lausuntoa tästä hallinnoinnista. Eli voimme arvioida todella kokonaisvaltaisesti, kuinka tärkeää että tämä on, on kyse vastauksista, joita meidän pitää antaa kriisin suhteen ja kun on kyse yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Mm, mutta me olemme ehkä huolissamme siitä, Ule Kristensenin mietinnön suhteen, koska jos me ajattelemme sitä lähestymistapaa jatkossa, jos, joka, koska vastaava tulee sitten talousasianvaliokunnasta, niin meidän täytyy olla, me olemme tietyllä tapaa tämmöisiä lainsäädäntövalmistelun ritareita, mutta meillä on paljon vielä käsiteltävää ja paljon vielä harkittavaa, paljon vielä mietittävää. Minä en ole ehtinyt perehtyä kovin syvällisesti tähän tekstiin, pyydän anteeksi, mutta minä haluaisin tehdä muutaman kommentin, neljä kommenttia eh, valmistelija Jarikille. Jos meitä todella huolestuttaa palkkauksen eettiset kysymykset. Emme me halua tässä nyt stigmatisoida mitään julkista keskustelua, mutta jos haluamme taloudellista tehokkuutta, niin kyllä tässä on tietynlaista ristiriitaisuutta palkkauksen suhteen. Tässähän kannustetaan ottamaan riskejä lyhyellä aikavälillä. Ja silloin unohdetaan pitkäaikaisten investointien tarpeet yritysmaailmassa, ja se on todella ristiriitaista meidän yhteiskunnallisten oikeudenmukaisten tavoitteiden kanssa. Eli mehän haluamme määritellä motivaatiomme, miksi me haluamme puuttua tähän keskusteluun. Emme me halua leimata tässä jotakin ö, golden boyta, kultaisia pörssihaita Mm, julkinen keskustelu on aika paljon kohdentanut tätä keskustelua, ehkä liikaakin näihin bonuksiin, näihin palkkioihin. Ainakin pitäisi vain, vaan tässä lausuntoluonnoksessa mainita myös eläkkeistä. Pitää mennä pidemmälle ja pitää pohtia myös mm, palkkausmuotoja, mm, miten näitä stock option eli optioneita myönnetään – ja meidän täytyy todella siis keskustella paljon syvällisemmin tästä lausunnonluonnoksessa. Tämä oli nyt tämmöinen yleis, tämmöinen kattava katsaus palkkauksesta. Kolmas kommentti liittyy siihen, että tässäkin koko keskustelu käydään lainsäädännön suhteen, yhteispäätössuhteen, kodifioinnin suhteen. Mm min, jos me pyrimme nyt saamaan tämmöiset puitteet Euroopan laajuisesti, niin silloinhan me voimme todella puuttua peliin hyödyllisesti ja koska me voimme todella todeta, että jokainen yritys kansallisen tai eurooppalaisen tai kansainvälisen kilpailun nimissä haluaa eh, suojautua jonkun toisen eh, instanssin taakse, voidakseen sitten evetä ihan, edetä ihan omassa tahdissaan ja omalla tavallaan. Jos me ajattelemme pörssiin merkattuja yrityksiä niin me, tai muita yrityksiä, niin niitähän, niitä täytyy luokitella komission toimesta, mutta jos me haluamme luoda jotkut viite puitteiston, se on tärkeää, se on hyödyllistä. Sen täytyy olla ensinnäkin Euroopan tasoinen, jos me haluamme, että se on tehokasta, jos me haluamme olla tehokkaita. Mutta jos ajatellaan asioita komission vinkkelistä, meidän täytyy pohtia vielä, millä tavalla tätä voidaan valvoa, miten tätä on ryhdytty toteuttamaan jäsenvaltioissa. Meillä pitäisi olla jonkinlainen seurantasuositusjärjestelmä tästä ja miten jäsenvaltioissa on tulkittu näitä suosituksia. Tämäkin on tärkeä osio tässä pelissä, jos me haluamme, että kilpailu eri sijoituskeskusten kanssa pysyy tasapainossa tai ettei tule liiallisia tasapainovääristymiä. Minä halusin antaa tässä vain oman näkemykseni ja ehkä teen jonkun tarkistuksen sitten tähän myöhemmin. Minulla on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä täällä. Ja he ovat ensiksikin herra Baldassari. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyet kommentit olen toiminut myöskin, tai toimin myöskin oikeusasioiden valiokunnassa ja siellä myöskin tämän asian kehitystä seurataan, eli kahdella rintamalla. Ja tämä onkin tarpeen, koska olen täysin tai voi täysin yhtyä tämän hankkeen henkeen ja lähestymistapaan, mutta katsoisin, että joitain aspekteja tulisi vielä hieman täsmentää. Ensinnäkin yleis luontoinen viittaus uusiin työntekijöiden oikeuksiin, jotka tulisi määritellä myöskin eh, mietinnössä, eli yrityksen ja työntekijän roolia tulisi jollain tavalla täsmentää. Eli ei tulisi pelkästään eh, rajoittaa johtajien palkkapalkkiokysymyksinä. Toinen seikka, jota myöskin tulisi täsmentää, on se, että tarkennettaisiin, mistä yrityksistä puhutaan. Onko kyseessä, tulevatko kyseessä pelkästään rahoitusyhtiöt, pankitko vai muut yhtiöt, joissa EU ja jäsenmat ovat mukana, vai puhutaanko tässä myöskin yksityisistä yhtiöistä, joiden toimintaperiaatteet ovat varsin erilaiset ja jotka toimivat varsin eri tyyppiset, niillä on omat toimintamekanisminsa. Eli en tiedä, onko jäsenmaiden tai EUn mahdollista laajentaa valvontaansa myös näihin. Eli tulee varsin hyvin täsmentää sitä, mikä tulee ja voi olla tämän esityksen sovellusala, johon nyt siis ollaan menossa. Ja varsinkin olisi ymmärrettävä se, minkä tyyppiset toimet, interventiot voivat olla mahdollisia. Puhutaanko suosituksista pelkästään, eh, kannasta vai onko mahdollista toimia jollain muulla tavalla? Eli minkä tyyppisiä välineitä voidaan käyttää, jos halutaan kuitenkin valita mahdollisimman tehokkaat välineet ja toisaalta sellaiset, jotka juridisesti ovat mahdolliset. Kiitos paljon. Viimeinen puheenvuoro pyytänyt ennen kuin annan puheenvuoron esittelijöille. Rova Meissner. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Kiitos puheenjohtaja. Yleisesti ottaen on hyvä, että nyt talous, kun kriisi on kaikkiin meihin kohdistunut, niin mekin tarkastelemme nimenomaan etiikkaan liittyviä kysymyksiä täällä. Tämä on oikein hyvä ja on hyvä nyt pyrkiä puuttumaan myöskin suuriin johtajapalkkioihin. Kuitenkin olisi erittäin tärkeää muistaa mittasuhteet pitää mielessä. On selvää, että johtajat, jotka ovat suuria virheitä tehneet, eivät saa toiminnastaan lisäpalkinnoita saada. Näinkin on tapahtunut, eli vastuuta tulee kantaa eh, virheistä myös johtajien, eikä päinvastoin. On selvää, että tästä ollaan yhtä mieltä. Mutta eh, lausuntoluonnoksessa, jonka me olemme laatineet. Mehän emme tässä ole eh, pääroolissa, niin tässä on ehkä menty hieman liian pitkälle tässä tehtiin laajoja ehdotuksia eh, verrattuna komission ehdotuksen esimerkiksi, kuinka on mahdollista eh, hyödyntää tai näiden palkkioiden yhteydessä myöskin työntekijät ottaa mukana. Eli työntekijät voisivat olla mukana päättämässä johtajien palkkioista. En oikein usko, että eh, ihan tämän tyyppisiä ratkaisuja voidaan esittää. Tietysti jotain suhteellisuutta tulee vaatia palkkioista ja avoimuutta ilman muuta myöskin, ja tämähän onkin jo tilanne, kun pörssiyhtiöstä puhutaan, mutta jos voidaan todistaa, että virheitä on tapahtunut, niin ei sitten voida poiketa siitä, etteikö vastuuta tule pidä tule kantaa omista tehdyistä virheistä. Toimin itse Alden osalta varjoesittelijänä tässä asiassa ja katsoisin, että meidän tulee hieman relativoida äh, näitä asioita oman, oman valiokuntamme osalta. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron kahdelle esittelijälle. Ehkä etenemme samassa järjestyksessä, eli ensin edustaja Kristensen. Thank you, Chairman, and thank... Kiitos puheenjohtaja, kiitos näistä puheenvuoroista ja kysymyksistä. En nyt ihan yksityiskohtiin näitä mennä, mutta tietenkin ilmeistä on se, että me tarvitsemme Euroopan tasolla lainsäädäntöä. Ja jopa Eurooppa vähän liian pieni, meidän pitäisi saada maailmanlaajuinen puitteisto, jolla säädeltäisiin tätä alaa ympäri maailmaa. Minä en ole ihan varma tämän sektorin toiminnasta. Jos nyt seuraa, mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin en oikein voi sanoa, että monikaan pankki tai eh, sijoitusyhtiö, hedge-rahasto tai yksityissijoitusrahasto on oppinut mitään tästä kriisistä. Jenkeistä kuuluu sellaisia, sellaisia kaikuja, että suuret kymmenien tuhansien työntekijöiden pankit maksavat edelleenkin bonuksia eh, keskimäärin 500 000 dollaria keskimäärin siis, joka tarkoittaa sitä, että jotkut saavat ihan kamalasti rahabonuksien muodossa. Joten jotain pitää tehdä. Euroopassa ongelma on hieman eri tasoinen, mutta kyllä täälläkin nämä asiat osataan. Minä äh, katson näitä kommentteja ja ehdotuksia, jotka sain teiltä, ja täytyy sanoa, että, että minä olen jotkin kysymykset komission olen tehnyt ehdotuksia komissionkin ehdotuksiin, mutta minä olen puuttunut myös tai käyttänyt neuvoston kantoja tässä. Mutta mielelläni teen yhteistyötä varjo esittelijöiden kanssa tämän asian parantamiseksi. Monsieur Kiitos paljon sitten edustaja Le Kiitos. Olen paljon samaa mieltä siitä, mitä on kuultu. Ensimmäinen asia, mikä pitää uudestaan sanoa, että meillä on ollut komission suositus Mm, näistä aiheista. Ja vaikuttaa siltä, että on suosituksia DG20. Hallituksen päämiehet ja edustajat ovat huolissaan. He tuntevat vastuunsa, niin kuin rouva puheenjohtaja sanoi. Meidän pitää nyt luoda tämmöiset viitekehykset. Kyllähän se onnistuu. Kyllä me pystymme siihen, mutta kysymyksistä, joihin on, voisin yrittää antaa ehkä vastauksen tai meidän pitäisi voida lisätä jotain, kun on kyse avoimuudesta tai läpinäkyvyydestä, niin kyllähän työntekijöillä on oikeus silloin, kun he tuottavat lisäarvoa yrityksessä. Kyllähän heillä on oikeus antaa oma sanansa palkkapolitiikasta. Mutta jos vastaan Eero Baltasaarille, mutta se on oikeus sanoa sanansa koko yrityksen politiikkaan, yrityksen linjauksiin. Sitten jos puhutaan varallisuuden uudelleenjakamisesta, se on suuri kysymys EU:ssa. Jos me haluamme todella viedä eteenpäin eurooppalaista myönteistä yhteiskuntamallia, niin kyllä meidän täytyy ajatella varallisuuden jakamista työntekijöiden kesken, minkälaiset tulot heillä yhdellä, yrityks, yhdellä työntekijäryhmällä on tai versus toisella. Tämä on suuri kysymys, jos me haluamme olla tehokkaita yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti, kun on kyse muuttujista. Jos komissio on samaa mieltä, niin minä olen tiukasti sitä mieltä, että me todella vara, rajaamme nämä variantit. Ja jos, niin kuin Matteli sanoi täällä, me voisimme ottaa vähän takapakkia sen jälkeen, kun on todettu jonkun palkkaus, lisäpalkkauspolitiikan vaikutukset, niin sitten voidaan edetä. Olen samaa mieltä myös samapalkkaisuudesta miehelle ja naiselle. Siitä on jo paljon puhuttu, mutta sitä ei saa unohtaa, mutta on olemassa myös kytkennät palkkauksen ja sen välillä, että mihin rahaa käytetään. Mihin, jos sillä rahoitetaan vero, Paratiiseja, niin, niin kyllä mekin voimme tässä antaa vähän viitteitä, mitä mieltä me olemme, eikä jättää sitä G20 käsiin. Rouva puheenjohtajakin puhuu täällä siitä. Ja meidän pitää pyytää jäsenvaltioilta säännöllisiä kertomuksia, myös komissiolta jonkinlaista säännöllistä arviointia siitä, mitä on tapahtumassa. Kiitos paljon. Nyt me me tulemme menettelytapoihin. Pros, koordinaattorithan päättävät meille aikataulusta näistä kahdesta tekstistä. Meidän tarkistusten jättämisen määräaika on 4. helmikuuta kello 12 neljäs keskustelu ja nämä kaksi hyväksytään 16. ja 17. maaliskuuta. Eli ehdotan, että hyväksymme nyt tämän periaatteellisen aikataulun. Tietysti siitä voidaan vähän sitten retusoida sen mukaan, miten saamme eh, toimivaltaisilta valtuusvaliokunnilta nämä tekstit, eli me voimme todella perehtyä näihin asiakirjoihin ennen kuin otamme kantaa ja annamme oman lausuntomme täytyy ottaa huomioon, että meidän täytyy hyväksyä nämä lausuntoluonnokset ennen kuin toimivaltainen valiokunta ottaa kantaa. Mutta näiden kahden välillä pitäisi meillä olla mahdollisuus vähän kokonaisvaltaisempaan keskusteluun. Eli ehdotan, että tämä aikataulu hyväksytään. Eli nyt me olemme päättäneet tämän aamupäivän työskentelyn. Tavataan taas kello 15.